Liebe Kolleginnen und... No niin, parhaat kollegat. Toivotan eh, teille kaikille oikein hyvää huomenta. Eiköhän nyt aloiteta. Miksipä nyt rankaisisimme niitä, jotka ovat ajoissa tulleet eh, paikalle semminkin, kun komission jäsen Lewandowskilla on aikaa vain puoli yhteentoista asti. Ja näin ollen älkäämme tässä nyt enää hukatko aikaa turhan päiten. Mitäs kieliä? Se löytyy sieltä newsletter-lehtisestä. Sieltä voitte muuten myös nähdä, että tämä kokous lähetetään suorana lähetyksenä internetissä. Ja sitten sellainen lisäys, että koordinaattorien kokous, joka oli tänään tarkoitus pitää kahdesta kolmeen, se peruuntuu, koska meillä ei niin kiireellisiä asioita ole. Eli tältä päivältä koordinaattorien kokous peruutettu. Kuitenkin kiinnittäisin nyt vielä kaikkien poliittisten ryhmien niin kuulevatko kaikkien poliittisten ryhmien edustajat minua nyt, virkamiehet, ne jotka ymmärtävät Saksaa ymmärtävät minua, ne jotka eivät, laittakaa kuulokkeet korville. Kun te katsotte ympärillenne, voitte nähdä, että meitä on täällä liian vähän jäseniä paikalla. Kohta äänestämme Ingeborg äh, Gresslen mietinnöstä. Tarvitsemme määräenemmistön. Me emme ole päätösvaltaisia nyt tällä hetkellä, koska määräenemmistö tarkoittaa 22 jäsentä koko valiokunnan jäsenistöstä, eikä vain paikalla olevista. Joten pyytäisin, että poliittisten ryhmien virkamiehet laskevat jäsenet ja soittelevat sitten jäsenilleen, jos he vielä, te, vielä eivät paikalla ole, niin että ihan kohta, kun äänestämme Inge Greslen mietinnöstä ja mandaatista, saamme asian hoidettua kunnolla. pöytäkirjat, tai siis pöytäkirja, viime kokouksen pöytäkirja, toimimme ihan niin kuin aina muutenkin. Pöytäkirja on saatavilla ja jos kukaan ei kokouksen päättymiseen mennessä esitä huomioita, niin pöytäkirja on tällaisena hyväksytty. Hmm. mutta varmasti tänne jäseniä saapuu. No ei, mitä minä tässä olen valittamaan, ei minunkaan koordinaattorini ole paikalla. Mm, oli mitä oli. Esityslistallahan oli oikeastaan tuo kolmikanta mandaatti, mutta kun meillä ei vieläkään ole komission budjettiesitystä, talousarvioesitystä, niin emme voi keskustella Anne Jensenin mandaatistakaan, joten mm, ilmeistä on, että tämä kohta neljä valtuudet kolmikantaneuvotteluja varten siirtyy tulevaisuuteen. Toisaalta kyllä täytyisi huolehtia siitä, että me parlamenttina olemme kyllä joustavia toimijaksemme näiden aivan uusien aikataulujen pohjalta. Ehkäpä komission jäsen ennen kuin sanoo lyhyesti jotain breakdown-kysymyksestä, voi puhua myös siitä, että voitaisiinko saada jonkinnäköistä parannusta aikaan näiden aikataulujen suhteen, että mitä komission jäsen kulloinkin aikoo parlamentille esittää että tuleeko ennen kesätaukoa jotakin. Aika hankalaa se saattaa siltikin olla, kun kaikkien valiokuntien tulee välittää meille omat lausuntonsa. Todennäköisesti meidän täytyy sitten toimia uuden aikataulun pohjalta, jossa kaikki määräajat ovat tavallista lyhyempiä. Eli emme me eh, aiemmista vuosista tuttua aikataulua tässä mitenkään enää ennätä noudattaa. Toinen asia on sitten se, että miten saamme neuvoston luopumaan tuosta kahdeksan viikon määräajasta, eli siitä, että kansallisilla parlamenteilla on kahdeksan viikon verran aikaa tarkastella talousarvioesitystä ja esittää siihen sitten omia varaumiaan, jos niitä on. Mahdammekohan saada tässä neuvoston päätä kääntymään? Useimmat täällä hyvin tietävät, mikä tilanne tällä hetkellä on. Joten mitä komission, on, komission jäsenen on tarkoitus meille tänään esitellä? 8. helmikuuta neuvosto teki päätöksen kokonaispuitteista monivuotisesta rahoituskehyksestä ja me olemme vaatineet komissiota usean otteeseen tällaisen niin kutsutun indikatiivisen suuntaan antavan breakdownin meille esittelemään. Tällä tarkoitamme niitä vaikutuksia, joita tällä päätöksellä on. Komissio ei kuitenkaan ole lineaarisesti ottanut huomioon kaikkia ohjelmia, vaan joiltain ohjelmilta on leikattu prosentuaalisesti enemmän, toisilta ohjelmilta vähemmän. Ja me haluaisimme nyt kuulla komission jäseneltä siitä, mitenkä, mitä tässä on taustalla, miten komissio on nyt ajatellut näiden rahojen jakoa. Siis se, ja pelkästään se, että täytyy jossain vaiheessa sitten tarkastella näitä neuvoston numeroita – Kysymys on siis siitä, että miksi joiltain ohjelmilta on leikattu enemmän kuin toisilta. Täytyy sanoa, että esimerkiksi pääluokka kakkosessa tämä on mielestäni niin epäoikeudenmukaista, että 75 prosenttia näistä varoista, joka tulee suorista tuista maanviljelijöillemme, että tätä leikataan 1,8 prosentilla, mutta samanaikaisesti pikkiriikinen mini-ohjelma jolla on kuitenkin erittäin hyviä vaikutuksia. LIFE-ohjelma, joka on vain 0,8 prosenttia tuosta kakkosesta, niin siitä leikataankin sitten 5,2 prosentilla. M- m- mitä tässä oikein on taustalla? Mitä komissio on ajatellut näiden epätasaisten leikkausten suhteen? Eikö tässä olisi voitu valita hiukan toisenlaista suhdetta suurissa ohjelmissa ei ehkä edes huomat, melkein huomatakaan, jos sieltä lähtee vähän enemmän kuin pienissä. Mutta tämän meille kaiken selittää komission jäsen Lewandowski. Parahin Janos, tervetuloa. Täällä emme ole nyt ihan tyytyväisiä tämän salin valintaan tähän pyöreään pöytään, mutta meidän täytyy hyväksyä se, että mitä meille tarjotaan. Eikä oikein vaikuta siltä, että hallintokaan meistä kovasti tykkää. Kiitoksia. On hyvä, että meillä on tällainen pieni toisemme. Se, mitä nyt esittelen, on juuri tällainen niin kutsuttu tekninen breakdown jako. Tämä on lyhyt esittely, ei tämä pidä sisällään mitään erityistä. Tämä työ oli teknistä. Tässä ei haluttu mitenkään haitata neuvotteluita ja niiden tulosta neuvoston ja parlamentin välillä. Tässä käsitellään leikkauksia ja puheenjohtaja Jutta Haugo ottikin tässä jo jotakin epä, epäilyttäviä asioita niin sanotusti esiin, mutta tämä ei ole mitenkään mustaa valkoista, mustavalkoista. Saisinko seuraavan kalvon? Meidän täytyy kuitenkin muistaa vuosien 2007-2013 ohjelmakausi ja menot. Ja leikkauksista huolimatta emme ole tilanteeseen tyytyväisiä. Mutta on kuitenkin myös toivoa tulevaisuutta silmällä pitäen. Tässä on tiettyjä korotuksia verrattuna vuoteen vuosiin 2007-2013. En usko, että tässä on tehty mitään huonoja valintoja, vaan sen mukaisia valintoja, mitä tarvitaan kriisissä olevan Euroopan eteen, Euroopan, joka kärsii työttömyydestä. Me pyrimme tällä tavoin edistämään kasvua ja kilpailukykyä. Verkkojen Eurooppa, energiakysymykset, kos, kosme, se on myös tärkeä ohjelma pk-yritykselle, sitä on kasvatettu ja samoin Erasmus. Samoin sisäinen turvallisuus ja maahanmuutto- ja pakolaisrastot, niissä on joustoa ylöspäin, samoin kuin monilla muilla alueilla, kuten on jo todettu. Tietenkään emme ole tyytyväisiä leikkauksiin, mutta jos katsotaan muita viitteitä ja vuoden 2000, vuosien 2007-2013 käytettävissä olleita varoja, niin ainakin joissakin asioissa on hieman varaa mennä ylöspäin. Mutta nyt sitten katsotaan tätä teknistä breakdownia. Seuraava kalvo. Mitkä ovat periaatteet? Tässä on vastaus Jutahaukin kysymykseen. Mitä ennakolta kohdennettiin? Tässä jaossa otettiin seuraavat elementit huomioon. Eh, Connecting Europe, verkkojen Eurooppa, ohjelma, samoin korma, korvamerkityt ohjelmat, kuten eh, Copernicus, samoin ITER-ohjelma, se oli selvästi merkitty määrärahojen kohteeksi, ja sitten kohesio, nuorisotyöttömyysaloite, ja tietyt otsakkeen kaksi alla olevat maksut ja samoin maaseudun kehitys. Nämä olivat tällaisia ennalta, ennalta sovittuja määriä, määrärahoja, mutta realistinen lähestymistapa olisi, että tällaista lähestymistapaa kunnioitettaisiin, kun breakdown tehtäisiin. Sitten rakenne. maatalouskriisivaraus, joka on kakkosotsakkeessa ja sitten sosiaalirahaston alainen apu vähävaraisimmille. Ja samoin IT-järjestelmä, joka on tässä virastojen alla. Tämä rakenteesta, eli mitään suuria muutoksia ei ole tähän tullut. Mitä sitten tulee kokonaissummiin, ja tämähän on sinun aluettasi, Jutta, eli virastojen kokonaissumma, niitä ei vähennetty, koska 5 prosentin henkilöstövähennykset asteittain oli jo aikaisemmassa komission ehdotuksessa, joten tämä, tätä ei tavallaan tarvittu, vaan se oli tällainen automaattinen velvoite eikä lisäleikkauksia tullut, koska oli jo sovittu tällaisesta 5 prosentin tulevasta asteittaisesta vähennyksestä. Komissio esittelee 47 artiklan mukaisia tuloksia toimielinten välisestä sopimuksesta, jotta todella pääsemme vuoropuheluun Euroopan parlamentin kanssa. Tässä meillä on siis lukon periaatteet, sitten seuraavaksi marginaalit. Ei-alkoituja marginaaleja vähennettiin vähemmän kuin oli tarkoitus. Ja uskoakseni tämä on nyt matalin mahdollinen taso, jotta voidaan todella toteuttaa vuotuisaa menettelyä. Jos marginaaleja vähennetään entisestään, ei jää enää kylliksi toimintavaraa vuotuisen talousarvioon ja sen toteuttamiseen. Perusperiaate oli, että marginaalit vastaisivat todellisia marginaaleja monivuotisessa rahoituskehyksessä. Tässä siis periaate, joka koskee marginaaleja. Ja tärkein breakdownin liittyvä periaate liittyy suhteellisiin vähennyksiin. Eli poikkeamat suhteellisista muutoksista ovat rajallisia Eh, tätä ei ehkä näy tästä kalvota, mutta voin ehkä kertoa teille suullisesti, minkälaisia poikkeamia tässä on. Otsake 1. Etus ja kohtelu koski Horisontti 2020 Kosmaa, Fiskalis, Tulli, petosten torjuntaohjelma ja niin edelleen. Tämä sallii meille todellisia mm, lisäyksiä verrattuna vuoteen 2013 ja myös sen, että saadaan kriittinen massa ohjelmien täytäntöönpanolle. Sitten Galileo-ohjelma, sen summakin korva merkittiin. Ja mitäs muuta täältä löytyy? Otsake kolme kasvun edistäminen. Tässäkin on tällainen etusia asema. Meillä on uusia prioriteetteja, siis terveydenhuoltojärjestelmät, näitä koskevat uudet lainsäädännöt. Ja meillä on uusia tätä koskevia velvoitteita EU-lainsäädännössä. Ja sitten kuluttajaohjelma. Rahat olivat niin pienet, että jotta todella pystyttäisiin vaikuttamaan jollakin tavalla, tehtiin ennakoitua pienempiä leikkauksia. Sama koskee kansalaisuusohjelmaa ja IT-ohjelmia. Sitten otsake neljä, ulkosuhteet ja naapurussuhteet. Tässäkin leikattiin hieman vähemmän kuin alun perin oli tarkoitus. Eli tässä haluttiin pitää kiinni vuosien 2007-2013 tasosta, eli tehtiin pienempiä kuin suhteellisia leikkauksia verrattuna komission alkuperäisen ehdotukseen. Ja sama koskee humanitaarista apua, ja tähän on selkeä syy. Humanitaarinen apu on alue, jossa voidaan pieninkin summin saada, saada paljon aikaan – vaikkapa 13 miljoonaa euroa Syyrian pakolaisleireihin todella tekevät merkittäviä asioita, sillä saadaan todella paljon aikaan, eli tällaisella toiminnalla on oikeutus. Tässä luettelin siis joitakin poikkeuksia, joita leikattiin aiottua vähemmän, joilla on tällainen etusia asema – on myös sellaisia alueita, joissa leikattiin ehdotuksia enemmän ja ehkä olette yllättyneitä siitä, että näiden joukkoon kuuluu Erasmus. Komissio pyrki alun perin 70 prosentin kasvuun. Tässä kuitenkin on saavutettu nyt 40 prosentin kasvu Erasmus kaikille ohjelmassa, mutta Tämä on kuitenkin suurempi leikkaus kuin mitä komission alkuperäisessä ehdotuksessa oli. Sitten eläin- ja kasvinterveystoimet kuuluvat tähän piiriin. Tässä meillä on edelleen käytössä myös maatalousalan kriisi varan. Sitten sisäisen turvallisuuden ja pakolaisrahastoleikkaukset kuuluvat tähän. Tämä on otsake kolme, et, otsake neljä. Tässä on siis suurempia leikkauksia ydin, ydinturvallisuus. Tämä koskee maita kuten Liettua, Slovakia, Bulgaria – sitten yhteinen turvallisuus- puolustus ulkopolitiikka tässä esimerkiksi syynä on huono käyttöaste, sivil, sivilin suojelu kuuluu myös tähän, otsake neljä, Eli tässä on tehty leikkauksia, jotka olivat alkuperäisen suurempia. Eli tässä on tehty hyvin teknistä mukautusta sen perusteella, mitä 8 kahdetta päätettiin. Tässä noudatetaan suhteellisuusperiaatetta. Ja totta kai me voimme lähettää teille kirjallisesti kaikki nämä tiedot, koska tässä näiltä kalvoilta kaikki tiedot eivät käy ilmi mutta tulevaisuutta silmällä pitäen meistä tämä on hyvin pitkälti sen mukaista, mitä Eurooppa tarvitsee tässä vaikeassa tilanteessa. Eli on mahdollisuuksia edistää kasvua Euroopassa, mutta en näe tämän realistisempia välineitä, joita käytössä olisi. Eli tämä on todella ollut teknistä työtä, jolla ei ole haluttu vaarantaa mitenkään neuvottelutuloksia. Kiitoksia. Hyvä. Joskus kuitenkin tekniikka johtaa päätöksiin, joita ei enää sitten voi perua myöhemmin. Ja kun te puhutte näistä suhteellisista leikkauksista, kuinka monta prosenttia tässä on kyseessä? Ja mitä tarkoittaa, mitä kaikki tämä tarkoittaa, jos tämä nyt heijastuu talousarvioon 2014? Paljonko miinusta tulee tästä vuodesta ensi vuoteen? Ja ennen kuin avaan nyt puhujalistan, täällä koko joukko on jo pyytänyt puheenvuoroja. Tätä ennen kuitenkin syntymäpäivä onnittelut. Hänellä on tänään syntymäpäivät Ivailo Kalfin lämpimät onnittelut. So, und jetzt... No niin, ja sitten menoksi Anni Jensen, Maria Carvalho ja sitten jatketaan. Ann. Kiitoksia. Kiitoksia nyt sitten näistä tiedoista näiden teknisten leikkausten suhteen. Kiitos selityksestä komission jäsen Lewandowski. Aivan ensin haluaisin nyt vedota herra Lewandowskiin se, että emme saaneet 29. päivä tätä ehdotusta mm, ja että nyt sitten toteatte, että voimme saada ehdotuksen ehkä joskus äh, ennen heinäkuun alkua, niin tämä kyllä aiheuttaa Euroopan parlamentille suuria ongelmia tehtävämme hoidossa. Ja ehkäpä teidän tulee kyllä nyt ottaa huomioon se, että meidän täytyy vedota myös sitten neuvostoon, ettei se käytä normaalia menettelyä ja lähetä kansallisiin parlamentteihin ehdotustaan hyväksyttäväksi ja niin, että ne saavat kahdeksan viikkoa aikaa sitä tarkastella. Te toteatte, että nämä leikkaukset ovat teknisiä, mutta me kaikki tiedämme, että kyllä siinäkin on rajansa, että kuinka suuria muutoksia voi toteuttaa. Minä en ymmärrä, miksi komissio ei vain voi tehdä talousarvioesitystä. Näin minä tämän näen. Näin tämä asia saataisiin hoidettua nopeammin. Toiseksi näistä luvuista, numeroista. Tietenkin näistä leikkauksista on päätetty neuvostossa, ja valtiot ovat tehneet päätöksen. Itse keskittyisin nyt yhteen alaan, johon tiedän itse asiassa Rova Karvaljonkin keskittyvän. Te nimittäin toteatte, että horisontti 2020 lisääntyy 28 prosentilla verrattuna 2007-2013 kauden keskimäärään. Mehän aina lainailemme täällä Mark Twainia toteamme, että valhe, emä, valhe ja tilasto. Ja kyllä se nyt niin on, että 2007-2013 ohjelmakaudella tutkimus lisääntyi 70 prosentilla ja tämähän oli ihan tarkoituksellista. Haluttiin varmistaa, että Euroopan unioni voisi kilpailla Yhdysvaltain, Kiinan ja nousevien uusien talouksien kanssa. Ja ne luvut, joita te täällä nyt esittelette, niin neuvosto toteaa, että tässä tulisi syntyä todellista lisäystä vuoden 2013 jälkeen ja tästä nyt vuoteen 2020, mutta tämä on alle 5 prosenttia. Sitäkö te kutsutte kunnianhimoiseksi? No ei todellakaan. Kyllä minun mielestäni Horisontti 2020 on todella kärsinyt tästä hallitusten päämiesten eh, toimesta. Haluttiin lisää rahaa maataloudelle, rakennepolitiikalle, mutta vähemmän rahaa Euroopan kasvupolitiikalle. Tämä on mielestäni masentavaa, tämä on mielestäni kurjaa ja meidän tulisi kyllä tässä nyt vielä toteuttaa muutos. Ei tämä ole kyllin kunnianhimoista, ei todellakaan. Sitten kun ajatellaan eh, näitä tiettyjä Ähm, ohjelmia, kuten kansalaisohjelmia, äh, ulkopolitiikkaa, siis otsake kolme. Tässähän äh, rahat ovat olleet sidottuna koko ajan ja ne tullaan sitomaan entistä enemmän. Ja minä kyllä kysyisin teiltä, että miten te äh, ajattelette budjetoida ähm, Euroopan unionin sitoumukset esimerkiksi Palestiinan suhteen, UNRAKille menneet rahat. Näitähän on alibudjetoitu vuosi vuodelta. Onko teidän, äh, teidän ehdotuksenne tältä osin esimerkiksi nyt mitenkään realistinen? Kiitoksia. Thank you very much, Chair. Um... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Olen ihan samoilla linjoilla kuin tuossa äsken äh, kollegani Anne Jensen. Olen ensinnäkin täysin samaa mieltä siitä, että nyt meidän täytyy todella saada aikaan talousarvio ensi vuodelle niin, ettei meille synny budjettikriisiä kaikkien muiden kriisien lisäksi. Horisontti 2020 vielä lisäisin sen verran, että tämä väitetty 28 prosentin kasvu, 7,2 miljardia euroa, itse asiassa on vähennys tässä 2013-2014 talousarvioiden välillä, joten tämä ei ole neuvoston johtopäätösten mukainen toimi siksi, että Horisontti 2020 on seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma plus vielä YMP-ohjelma ja niin edelleen. Ja se, että vuotta. Tässä puhuttiin 52 miljardista ja lisäys 2007-2013 ja 2013 on 9,2 miljardia. Jos te laskette tämän kaiken, niin voitte havaita, että vuodesta 2013 vuoteen 2014 onkin laskua. Ja tämä ei todellakaan ole hyväksi Euroopalle, ja horisontti 2020 on huomattavasti kunnianhimoisempi kuin tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma. Tämä on innovatiivinen ohjelma, teollisuus osallistuu. Tämä on hyvin kallis osa tätä tutkimus- ja innovaatioketjua. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Salvador, ole hyvä. Ja hänen jälkeensä Jan Mylder. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Minä luulen, että komission jäsen Lewandowski ja koko komissio ovat tehneet hyvän teknisen jakamisen, seuranneet poliittisia linjauksia hyvin selkeästi. Olen ihan täysin samaa mieltä tällä hetkellä, jolloin unionin budjetti on pienenemässä hyvin vahvasti yksimielisten päätösten johdosta, joita neuvoston jäsenet ovat tehneet. Komissio ja tässä tapauksessa komission jäsen herra Lewandowski on määrännyt tällaisen breakdown leikkaukset, jossa hän on korostanut joitakin tiettyjä yhteisön ohjelmia, jotka ovat osoittautuneet välttämättömiksi, jos me haluamme toteuttaa tavoitteitamme kasvua ja työllisyyttä. Ainakin näin luokassa 1a, jos on vähennyksiä, jos, me vo, jos niitä voitaisiin tarkastella kahdella tavalla, jos noudatetaan sisäisiä ohjelmia, mutta meidän täytyy ajatella rahastojen kannalta suurempia lukuja. Tässä me priorisoimme 2020 linjauksia e, e, yleiseurooppalaisia infrastruktuureja PK-yritysten ohjelmia ja opiskelijoiden vaihtoa. Tämä on ihan hyvä päätös teknisesti, joka vastaa selkeitä poliittisia linjauksia. Näin ollen tässä mielessä olen erittäin iloinen kuullessani tämän komission ehdotuksen, joka ihan ilmeisesti on perusta, kun lähdemme vertaamaan tilannetta neuvottelujen kannalta, kun me menemme neuvostoon pyrkiessämme parantamaan joitakin määrättyjä ohjelmia. Meidän näkökulmastamme katsottuna mehän olemme talousarviovaliokunta, eli olipa tilanne mikä tahansa, meidän pitää tervehtiä ilolla tätä breakdownia koska mehän tiedämme, niin kuin komissiokin tietää, että toimivaltaiset valiokunnat tulevat ottamaan kantaan tähän linjaavaan leikkaus breakdown-esitykseen. Mutta jos puhumme tulevan vuoden talousarviosta, totta kai se voi vääristää parlamentin tehtävää. Mutta kuitenkin joka tapauksessa, jos me voimme vähän lyhentää äh, <clears throat> lausuntojen valmisteluaikaa, koska joka tapauksessa ymmärrän ihan hyvin, että jos meillä ei ole minkäänlaista linjausta, minkälainen tulee olemaan loppusopimus, lopullinen sopimus parlamentin ja neuvoston välillä, äh, MFFstä vuodelle 2014-2020, niin kyllä tämän ensi vuoden budjetin pitäisi silloin perustua aivan muihin lukuihin. Näin ollen minä luulen, että komission, äh, komissaarin tekemä päätös lykätä muutamalla viikolla tämän budjetin esittely on ihan välttämätön. Se on monimutkainen, vaikea tehtävä, mutta minä uskon, että komissaari on ottanut huomioon vallitsevat olosuhteet. Jan, du bist der Nächste, bitte. Ja kuka se oli seuraava? Äh, Jan. Kiitos puheenjohtaja. Kysymys komission jäsenelle. Kun häntä kuuntelen, niin minä en ymmärrä, miksi hän ei voi tehdä talousarvioesitystä vuodelle 2014. Mitkä ovat syyt tälle? Miksi hän ei ole tehnyt talousarvioesitystä ja mitä hän luulee voittavansa esitystä lykkäämällä? Das war eine kurze knappe Frage, die... Tässä oli lyhyt, hyvä kysymys naulan kantaan. Ja seuraavaksi Jöran, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun hiukan pidempään, en li- liian pitkään toki. Ensinnäkin olen hyvin tyytyväinen siihen, että komissio on tämän jakoehdotuksen tehnyt, koska tässä neuvoston aikomukset todella tulevat äh, selväksi me halusimme nähdä nyt, että mihin nämä leikkaukset johtavat, minkälainen tämä jako tulee olemaan. Katsotaanpa näitä kaikkein, mielestäni kaikkein pahimpia kohtia. Rova Carvalho totesi, että horisontti 2 saa lisärahoitusta vuodelle 2014. Ei saakaan, mutta vielä pahempi. Itse asiassa se ei saa lisärahoitusta vuoteen 2017 asti. Seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana Horisontti 2020 saa kolmelle ensimmäiselle vuodelle vähemmän rahaa kuin aiemmin. Eli kun katsotte näitä lukuja tarkkaan, niin havaitsette, että, että tämä rahoitustaso on alhaisempi aina vuoteen 2017 asti. Ei hyväksyttävää, ei ollenkaan. Jos jätetään Galileo tästä ulkopuolelle, siitähän on itse asiassa keskusteltu, tulisiko sen olla mukana vai ei, niin otsakkeeseen yksi A ei tule yhtään lisäystä ensimmäisenä vuosina. Sitten yksi B, jos tarkastelette tätä jakaumaa tässä, voitte nähdä, että siirtymä alueiden lisäys ja alueellinen konvergenssi köyhimpiä alueita ajatellen äh, näihin kohdistuu huomattavasti suurempia leikkauksia kuin äh, itse olin ainakaan ennalta kuvitellut. Jos katsotaan nuorisotyöttömyyttä sitten. 428 miljoonaa vuodessa ilmeistä on, että tällä ei ole mitään vaikutusta, ellemme näitä ylimääräisiä varoja käytä ennakoiden. Ja minä en usko, että edes tällainen ennakoiva toiminta on, tai etupainotteisuus on tässä ratkaisu. Ei riitä. Sitten otsake kaksi. Henkilökohtaisesti minä en koe sen leikkauksia ongelmallisena, mutta tätä profiilia kyllä hiukan ihmettelen. Katsotaan nyt näitä lukuja. Tässä on siis kohdistuu enemmän leikkauksia toiseen pilariin kuin ensimmäiseen. Maaseudun kehittämiseen kohdistuu suhteessa enemmän leikkauksia kuin suoriin tukiin. Henkilökohtaisesti en pidä tätä ollenkaan hyväksyttävänä. Joten olemmepa puolesta tai vastaan, mitä nyt ylipäätään tähän pilariin kaksi tulee, Euroopan parlamentissahan kuitenkin on tästä yhteinen kanta, niin kyllä meidän nyt tulisi toista pilaria YMPssä priorisoida, eikä ensimmäistä pilaria, mutta nyt tämä on aivan päinvastoin. Hmm. Sitten tämä luova Eurooppa. Kollega Silvia Kosta, joka tällä hetkellä on kolmikanta neuvottelussa juuri luovasta Euroopasta, ja hän pyysi minua välittämään teille viestin, että kyseessä oli ohjelma, jonka piti todella olla tulevaisuuteen suuntautuva, mutta luova Eurooppa ei saa yhtään lisäystä ennen kuin ennen vuotta 2017 ja koko kaudellekin tämä lisäys on vain marginaalinen. Eli mikään näistä todella uusista kunnianhimoisista komissioehdotuksista ei tule toteutumaan. Ja se on kyllä häpeällistä. Otsake neljä tällä viikolla kolmen päivän ajan täällä on kokoontunut Euronest-kokous, siis itäiset kumppanimme maista, joilla on todellisia ongelmia, mutta jotka haluavat kehittyä, haluavat lähentyä Eurooppaan, Ukraina, Armenia, Azerbaidsan ja niin edelleen. Mutta mitä naapuruuspolitiikkaamme tulee, ja tähän sisältyy tietenkin myös eteläinen naapuru, naapurustomme, arabimaat, Palestina ja niin edelleen, niin edes vuonna 2020 emme ole vielä saavuttaneet nykytasoa, sitä tasoa, jossa ollaan tänä päivänä. Aikamoisia lupauksia olemme kumppanimaillemme tehneet. Eihän tällaista nyt voi hyväksyä. Lopuksi jopa kehitysapupääohjelmamme, jonka tarkoitus on auttaa vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa. Jopa tätä DCI-kehitysapuohjelmaa on leikattu ensimmäisten neljän vuoden ajan tulevalla kaudella. Mutta en minä komissiota syytä. Mutta ei tämä, ei tämä ole hyväksyttävää, mutta on hyvä, että olemme nyt saaneet nämä teidän jakosuunnitelmanne Eh, mutta kyllä tämä sisältää monia ehdotuksia, joita emme kerta kaikkiaan voi hyväksyä. Kiitos. Kiitoksia. Haluaisin nyt lisätä tuohon yhden ainokaisen ainoan asian. Nyt kun on näitä kaikkia hienoja sunnuntai-puheita siitä, että mitä me todella teemme nuorisotyöttömyyttä vastaan ja kaikki ministerit päihittävät toinen toisensa kaunilla sanoillaan ja kanslerit ja muut. Tiedän, että on suuri ryhmä, joka sanoo, että etupainotteisuutta nyt sitten tarvitaan. Mutta on myös välittömästi, mm, ainakin äh, nyt puhun, en puhu omasta hallituksestani, mutta puhun Saksan hallituksesta. Tiedätte, mitä minä suhtaudun Saksan hallitukseen, mutta Saksan hallitus sanoo sitten saman tien, että jaa, jos otetaan käyttöön etupainotteisuutta, niin sitten myös takapainotteisuutta. Mitä se, se, mitä se on tarkoittavinaan? Mistä ihmeestä me nyt voimme vielä ottaa rahaa pois niin, että saamme rahaa nuorisotyöttömyyden torjunnan käyttöön? Mistä sitä sinne siirretään? Mm, ehkäpä ihan puhtaasti teknisesti komissio voisi tämänkin meille selittää, että miten se on tarkoitus toteuttaa. No siksi tarvitsemme tämän monivuotisen rahoituskehyksen vakavaa väliarviota. Juu, niin, niin, aivan. Ivailo Kalfin. Uh, Jutta and uh, thank you commissioner for... Kiitoksia kovasti Jutta ja kiitos komission jäsenelle hänen esityksestään. Olen todella pettynyt siihen, että komissio ottaa neuvoston luvut, esittelee ne meille ja sanoo, että tämä on tällainen tekninen tekninen harjoitus, joka ei vaikuta mihinkään lopputulokseen. No, eikö olisi ollut sitten aivan sama ottaa parlamentin luvut? No se, että komissio ottaa käyttöön neuvoston luvut, ei mitenkään vie näitä neuvotteluita neuvoston kanssa eteenpäin. Nämä luvut, ja olemme kuulleet kuten kollegat ovat sanoneet, eivät ole sellaisia, että parlamentti voisi ne millään muuta hyväksyä. Hallitusten ja valtioiden päämiehet peräänkuuluttavat tietynlaista politiikkaa, mutta tässä esimerkiksi vähennetään investointeihin meneviä varoja, tutkimukseen meneviä varoja, nuorisotyöttömyyden torjumiseen meneviä rajoja. Saadaanko me todella nyt näin edistettyä asioita, kun vähennetään tutkimusmäärärahoja, entä sitten tämä nuorisotaku, joka muutettiin nuorisotyöttömyyden torjuntaan. Tässä puhutaan noin kuudesta miljardista, ehkä seitsemälle vuodelle. Ei tämä ole mitenkään vakavasti otettavaa. Me tarvitsemme sellaisia lukuja, joista näkyvät prioriteetit. Jos talousarvio on matala, ja toistan vielä, että en hyväksy näitä komission esittelemiä lukuja, niin vaikka lukuja äh, nostettaisiin, niin tarvitaan kyllä tiettyä näyttöä. Tässä puhutte verkkojen Eurooppa välineistä ja siihen tulevista lisää rahasta, mutta tiedätte, että tämä ehdotus ei ole mitenkään vakavasti, vakavasti otettava. Euroopan investointipankki, sitä ollaan kuultu nyt pilottihankkeista tämän välineen osalta. Meillä on seitsemän pilottihanketta kautta Euroopan. Osa niistä koskee, ja monet niistä koskevat investointeja moottoriteihin – voidaan sanoa, että ne eivät ole prioriteetteja. Mikä näistä hankkeista ei koske esimerkiksi itäisen kumppanuuden maita? Eli onko tämä nyt sitten oikea tapa elvyttää Euroopan taloutta? Minusta ei. Se, mitä meillä tässä pöydällä on, osoittaa, että Euroopan unionin talousarvion rooli tulee olemaan prosyklinen – se ei niinkään pyri keskittymään tärkeisiin asiakokonaisuuksiin, vaikka resurssimme ovat tietysti rajalliset. Ja kuten Jutta sanoi, nuorisotakuu ovat tässä aika pieniä. Järjestelmä toimii varsin hyvin. Tässä meillä on esimerkkinä esimerkiksi Ruotsin malli. Tässä nyt Euroopan tasolla maksetaan 152 miljardia vuodessa. No jotkut jäsenvaltiot sanotaan, että käytetään etupainotteisuutta. No hyvä, kyllä varat tarvitaan nyt, niitä ei tarvita vuonna 2020. Nuoret ovat olleet jo vuosia työttömiä, eivät he voi odottaa vuoteen 2020 asti, mutta tarkoittaako tämä sitten, että rahat loppuvat kesken ohjelmakauden, niin kuin Jutta sanoi? Eli se, että tässä nyt katsotaan neuvoston lukuja, jaetaan suurin piirtein tasaisesti sinne ja tänne, osoittaa sen, mitä, että se, mitä neuvosto on päättänyt talousarvin osalta, tulee todella aiheuttamaan suurta haittaa Euroopalle. Jos haluamme nyt pureutua kriisiin, niin näillä vähäisilläkin resursseilla on pystyttävä keskittymään tiettyihin prioriteetteihin, joita tässä ei kyllä näy. Ja meidän vaatimuksemme tulevat kyllä selvästi esiin, kun neuvottelemme neuvoston kanssa monivuotisesta rahoituskehyksestä. Ja nykyoloissa emme voi hyväksyä tällaisia lukuja. Tämä jako, jonka esittelitte, osoittaa, että kuva on sellainen, että sitä ei voi kyllä hyväksyä. Niinpä. Tämä tekninen äh, jako tekee meille kaikille selväksi, että kahdeksan, helmikuun kahdeksannen päivän äh, kädenväännön jälkeen aikaan saatu kompromissi on huono kompromissi, joka ei vie Eurooppaa eteenpäin. Luulenpa melkein, ettei se edes näitä yksittäisiä hallitusten ja valtioiden päämiehiä juurikaan hyödytä kansallisella tasolla, vaikka kuvittelivatkin toista. Nyt valitettavasti mm, joudun tässä hiukan järjestelmään, järjestelmään uudelleen tätä puhujalistaa. En tee sitä mielelläni, mutta Pervanche on tullut paikalle. Mehän olimme kutsuneet eri valiokuntien puheenjohtajat. Pervanche on tullut, mutta hän joutuu itse poistumaan kello kymmeneltä oman valiokuntansa johtamaan puhetta. Suottehan anteeksi kaikki, että otan nyt Pervanssin tässä vaiheessa. Ole hyvä. Dank Entschuldigung, dass ich muss dann, äh, Kiitos paljon ja olen pahoillani, että minun pitää lähteä tässä vaiheessa. Hyvä komission jäsen, kiitos siitä, että olette täällä paikan päällä. Ja kiitos siitä, että olette kutsuneet tänne myös ne esittelijät, jotka keskittyvät budjettilainsäädäntöön Tämähän, tämä kysymyshän koskettaa kovasti meidän valiokuntaamme työllisyyskysymyksissä ja nuorisokysymyksissä, sosiaalikysymyksissä. Me haluamme 20 prosenttia kohesiorahastosta. Mutta ensimmäinen kommentti, joka koskettaa äh, sosiaalinen innovaatio-ohjelmaa ja muutosohjelmaa 2013 tuloksiin päästään vasta vuonna 2017, koska sosiaalinen innovaatio on herättänyt kaikkien mielenkiinnon, mutta se ei vaikuta tällä hetkellä ihan järkevältä perustelulta. Minun valiokuntani, työllisyys- ja sosiaalialiasian valiokunta, olemme äänestäneet vähäosaisimpien puolesta koskevaa mietintöä. Ja se kyllä kytkeytyy nykyohjelmaan. Se tarkoittaa yhtä miljardia lisää kuin mitä jäsenvaltiot päättivät huippuneuvoston päätelmissä. Tämä ruokkii vähän lisää sitä, mitä Ivalo Kalfin tässä huolestuneena esitte. Kun puhutaan kolmanneksi näistä kuudesta miljardista Youth Unemployment Initiative, ei se ole mikään nuorisotakuu, kuusi miljardia, niin kuin Euroopan parlamentti toivoisi. Ja jos oikein ymmärsin, niin, niin komissiosta tuki ihan samassa harmoniassa meidän on pakko kirjata Eh, jäsenneltyyn ohjelmaan eh, kiireellinen toimenpide. Ja se on ainut keino meillä. Eh, pitää nyt tajuta, mikä on todellisuus ja olla vähän luovempia, jotta pääsemme tästä umpikujasta ulos. Minun valiokuntani äänesti frontloadingista sen jälkeen, kun tämä oli käsitelty, niin sitten lähdettiin pohtimaan, mitä se tarkoittaa, jos, koska jotkut jäsenmaat, esimerkiksi Ranska, haluavat toteuttaa tämän niin sanotun frontloadingin ennen ensi vuoden tammikuun alkua. Eli mietittiin, mitä voidaan tehdä, mutta tästä riippumatta ensi vuoden tammikuun ensimmäinen päivä tarkoittaa sitä, että meidän pitää keskittyä tähän budjettiin ensin ja sen sisältämiin ohjelmiin, vaikka siellä oli sitten tämä joustolauseke ja tarkistuslauseke, jota parlamenttimme on ehdottanut ja jota me pyydämme mekanismin myötä, jolla me mietimme, että miten me voimme antaa uutta pontta ja uutta bensaa tälle koneistolle. Olemme dramaattisessa tilanteessa työttömyyden kanssa, erityisesti nuorisotyöttömyyden kanssa. Kiitos rouva puheenjohtaja, että sain tässä vaiheessa sanoa nämä muutamat asiat ja olen pahoillani, että en ehdi jäädä kuuntelemaan kaikkia vastauksia. Ähm. Kiitos. Jatketaan. Ähm, Alda, ole hyvä. Obrigada, presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. Aloittaakseni haluaisin sanoa, että on ihan kestämätöntä. Ei voi hyväksyä sitä, että komissio esittelee meille näitä lukuja, ja lukuja, jotka vain yksinkertaisesti heijastavat neuvoston ehdotusta. Se ei myöskään ole hyväksyttävissä, että komissio näin esitellessään omia ehdotuksia ensi vuoden budjetille, ehdottaa niitä ikään kuin ominaan. Ei tässä ole kyse pelkästään tekniikasta. Kaikki nämä jaot ovat poliittisia viime kädessä. Mitä tässä nyt olemme tekemässä itse asiassa? Tarkoittaa sitä, että tässä lähdetään yksityiskohtaisesti tutkimaan sitä, mitä helmikuun huippukokous ehdotti. Anteeksi komissaari, minä halusin sanoa tämän näin. Kasvotusten me tarvitsemme komission omaa ehdotusta ja sitä vartenhan tekniset yksiköt voisivat lähettää meille yksityiskohtaiset luvut. Eli komission pitäisi tulla tänne keskustelemaan poliittisista ohjelmista, jotta se kertoisi meille, mitä se haluaa tehdä tässä nykytilanteessa komissio ei ole nyt toteuttamassa sille kuuluvaa tehtävää suhteessa parlamenttiin, eli se ei hoida vastuualueitaan. Joka tapauksessa minä haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni kommentoidakseni esitystänne. Kuten te sanoitte, ja kuten jotkut, anteeksi, kuten jotkut kollegat ovat jo sanoneet, niin teidän esityksenne yksityiskohtaisesti kertoivat hyvin selkeästi, mikä katastrofitilanne on vallalla helmikuun huippukokouksen jälkeen. Ja nyt tulee sellainen ajatus mieleen, että miss, mihin, missä määrin tämä todella on katastrofaalinen, koska me emme pysty aina hahmottamaan realiteettia puhutaan kolmen prosentin kasvuista. Jotkut kollegat ovat sanoneet, että tämä on ö, lisäystä, tämä on lisäytti Galileon tähän otsakkeen, tämän otsakkeen alle, mutta todellisuudessa ei kyllä mistään lisäyksestä. Minulla on kysymys komissaarille, joka on täällä selittääkseen meille asioita. Otsake kolme sanoo meille, että on nostettu 27 prosentilla maahanmuutto- ja turvapaikkaviraston lukuja mutta mehän olemme melkein sodassa tällä hetkellä. Me tarvitsemme enemmän sisäistä turvallisuutta Euroopassa, paljon suurempaa kuin jos ajatellaan pelkkää maahanmuuttoviraston toimistaa ja turvapaikkatoimintaa. Minä haluaisin myös puhua jostakin, mistä te jo mainitsitte, eh, humanitaarinen apu, konkreettisesti eh, palestinalaisille pakolaisille tarjottu apu. Se on Äh, ongelma, joka pahenee vuosittain. Ja meidän täytyy ottaa huomioon Syyrian tilanne. Minä haluaisin todella, mitä tässä nyt tulee tapahtumaan. Haluaisin myös muistuttaa, äh, että apu vähäosaisimmille ei keskity ainoastaan elintarvikeohjelmaan. Meidän täytyy myös tehdä jotain paljon kattavampaa ja laajempaa eikä yksinkertaisesti vain jakaa tätä apua elintarvikesektorille. Minä olisin halunnut, että te olisitte kertoneet tästä paljon laajemmin ja kattavammin, jotta voimme todella auttaa vähäosaisia. Ohjelmaan pit- Tämä ohjelma pitäisi sisältää Euroopan sosiaalirahaston toimintaan. Kollegat täällä viittasivat jo siihen mutta kun me puhumme kiireellisyystilanteista, meidän pitää tarjota ratkaisuja, kiireellisiä ratkaisuja myös Euroopan sosiaalirahaston ohjelmien välityksellä. Tässä oli joitakin kohtia, kommentteja, kysymyksiä ja ihan viimeiseksi on otettu jo esille täällä kollegojen toimesta neuvostohan. Mehän näimme, että tänä päivänä neuvosto ja parlamentti pidettiin joitakin avoimia konferensseja. Siellä kerrottiin tuloksista ja sanottiin, että neuvoston kokouksen päätelmät nuorisotyöt, nuorisotyöttömyydestä ovat priorisoituja, mutta miten se viedään käytäntöön? Tätä toistetaan jatkuvasti huippukokousten jälkeen, neuvoston kokouksen jälkeen, toinen toisen jälkeen toistetaan tätä, mutta mitä nyt halutaan todella tehdä, että jatkuvasti olla vain näissä kauniissa sanoissa, vai mitä konkreettisesti lähdetään toteuttamaan? Ähm, Kiitos. kun ajatellaan tätä köyhimpien ihmisten apuohjelmaa, niin ei tästä mielestäni vielä ole kylliksi tietoa. Seuraavaksi Juan Naranjo. Sí, muchas gracias, Jutta. Muchas gracias, komissario, eh, por esta presen. Kiitos paljon, Jutta. Minä lu- ja kiitos komissaarille tästä esityksestä. Minä luulen, että se, mitä kollegat ovat täällä jo kommentoineet, mitä täällä on tuotu esille, meidän pitäisi kertoa teille vähän todellisuudessa vallitsevista periaatteissa ja miten meidän pitää tehdä työtä tässä ristiriitaisessa tilanteessa? Yksi asia on helmikuun huippukokouksen tulokset. 27 jäsenvaltiota pääsivät jonkinlaiseen sopuun, mutta se on hyvin monimutkainen tilanne, mutta se on kuitenkin lähtökohta, josta pitää lähteä liikkeelle. Me olemme eläneet useita vuosia jo kriisissä, monimuotoisissa, moni, moni rahoituskriisissä, joka todella koskettaa reaalitaloutta, ja se myös äh, se koskettaa muita yhteiskuntia. Meidän pitää nyt hyväksyä tämä kriisitilanne. Jos lähdetään nyt rajaamaan, jakamaan rahoja eri tavalla ja vähentämään rahoja, meidän pitää tajuta kaksi todellista tosiasiaa pitää tehdä selkeät johtopäätökset ja pitää meidän myös uskaltaa sanoa tämä kansalaisille. Meillähän tulee olemaan rahoitus vuoteen 2017, niin kuin täällä sanotaan, mutta uskon, että vuonna 2020, 2017 on todellisuutta. Meidän täytyy nyt lähteä liikkeelle todellisuuden mukaan. Ihan yksinkertaisesti pitää sanoa tosiasiat selkeäksi. Emme voi rahoittaa kaikkea. Kun emme voi rahoittaa kaikkea, meidän täytyy hyvin selkeänä pitää mielessä, niin kuin yksi kollega sanoi, että mitä meidän pitää tehdä tavoitteiden suhteen. Kasvu ja työllisyys, sitä ne ovat. Ja tästä lähtien, tämä on meidän lähtökohtamme, ne ovat meidän poliittiset painopistealueemme. Siitä pitää sitten lähteä eteenpäin ja sanoa, että emme voi rahoittaa kaikkia muita, joita meidän pitäisi rahoittaa, joita haluaisimme rahoittaa samanaikaisesti. Tämä äh, tarkoittaa sitä, että pitää sanoa myös selkeästi, että emme voi myöskään ratkaista äh, budjettillisia perusongelmia, sisältöongelmia, kun puhumme ma- maksumääräyksistä. Meillä, meillä on nämä rajoitukset myös kansallisessa äh, kansallisissa talouksissa. Täällä on tullut hyvin selkeäksi se periaate, realiteetit, perussisältö. Meillä on rajatut toimintamahdollisuukset, on rajatut liikkumavarat ja minä olen erittäin kiitollinen. Minä on mielletty suuresti tämä esitys ja sen kuuleminen, koska siinä tuli esille tämä realiteettien tajuaminen. Ja seuraavaksi Eida. Gracias, presidenta. Bueno, muy brevemente. Kiitos Rouva puheenjohtaja, haluan kiittää komission jäsentä, että hän jälleen kerran tuli tähän valiokuntaan puhumaan meille, kertomaan meille näistä leikkauksista ja sopimuksista, joihin päästiin tai ei päästy neuvoston kanssa viime helmikuussa. Minusta tämä on hyödyllinen esitys, hyvät puitteet, koska se ilmentää ihan ehdottomasti niitä leikkauksia, joita hyväksyttiin 7. ja 8. helmikuuta huippukokouksessa. Jotkut ovat jo sanoneet sen täällä, mutta tämä ilmentää loppujen lopuksi kuitenkin siihen, että sitä, että kaikki ovat panneet nimensä alle toteutettavista politiikoista, joita pitää rahoittaa, mutta joita emme rahoita täällä äskettäin kuulimme, että ei meillä ole rahaa rahoittaa kaikkia. Sehän on selvää. Mutta kyllä meillä on riittävästi rahaa tähän asti ainakin ollut rahoittaa kaikkea politiikka nyt, jos lähdetään jakamaan eri tavalla, ja helmikuun huippukokouksen päätösten mukaisestihan sanotaan, että emme edes rahoita sitä, mitkä, mitä meidän pääministerimme ja äh, presidenttimme ja päämiehemme sanovat, että pitää rahoittaa. Eli jatkuvasti puhutaan kasvusta ja työllisyydestä, uudet teknologiat, äh, nuorisotyöttömyyden vastainen taistelu. Mehän pääsimme jonkinlaisen sopun helmikuussa, mutta emme kuitenkaan käytä sitä rahaa, emme lähetä sitä rahaa liikkeelle, jota tarvitaan. Meillä on kuusi miljardia, ja äh, halutaanko niillä maksaa jotain, mutta ei ole Öö, emme voi kaikkea tehdä saman vuoden sisällä. Se, mikä on nyt tärkeää, että pitää mielessä nämä luvut, mutta täytyy tajuta, mitä nämä leikkaukset tarkoittavat, miten ne käytännössä ilmenevät mm, mitä helmikuun kokouksessa meille muistutettiin. Minä haluaisinkin kysyä komissaarilta, onko hänellä vielä joitakin, vielä yksityiskohtaisempia lukuja näistä jakaumasta, koska tässä esityksessä eivät tule esille kaikki ne ohjelmat, joista me tiedämme. Minä haluaisin vähän konkreettisempia lukuja. Tämä on tekninen ehdotus ja varmasti parlamentin tästä täytyy tuonnempana päättää, mutta olisi nyt hyödyllistä saada lisää lukuja, jos voisimme saada tämän selittävän asiakirjan myöhemmin ehkä, ja jo, jossa selitetään, mihin nämä luvut perustuvat, nämä korjaukset ja oikaisut perustuvat. Se olisi erittäin hyödyllistä tämän valiokunnan keskustelun kannalta. Ja danke jetzt. Seuraavaksi sitten Ingeborg, ole hyvä. Kiitos. Minä haluaisin kysyä komissiolta, että voitaisiinko ehkä nuorisotyöttömyyden alalta toimittaa Euroopan parlamentin jäsenille ihan numerotietoa siitä, että kuinka paljon nuorisotyöttömyyden torjuntaan varoja jäsenvaltioissa käytetään. Keskustelin tästä pitkään talousarvion valvontavaliokunnassa komission jäsen Andorin kanssa. Ja kyllä minua yllätti, että kukaan ei osaa sanoa, että kuinka paljon nuorisotyöttömyyden torjuntaan käytetään. Miten ihmeessä me voimme vaalikampanjassa ensi vuonna kertoa ihmisille, että kyllä EU tekee paljon, jos emme edes tiedä, kuinka paljon rahaa on käytössä. Täytyy kai nyt voida vakuuttaa jäsenvaltiot ja hallinnon puitteissa siitä, että niiden omankin edun mukaista on kertoa nämä numerotiedot. Minua huolestuttaa se, että me aina puhumme tällaista, tai käymme tällaista varjokeskustelua rahoista, kun emme itse asiassa edes tiedä, että kuinka paljon näitä rahoja itse asiassa on käytössä ja minkälaista menestystä niillä on saatu aikaan. Kiitoksia. Muita puhujan listalla ei ole. Ja kysymyksiä kyllä koko joukko. Ah, ah Jose Manuel vielä, ole hyvä. Muito obrigado. Um pedido de palavra que, que já tinha feito. Eh, a necessidade de... Um- Kiitos paljon puheenjohtaja. Neuvoston yksimielinen päätös pakottaa meidät hyväksymään nämä luvut, mutta nämä ovat neuvoston äh, lukuja. Ja sen takia olisikin mielenkiintoista äh, kuulla näistä jakoluvuista parlamentissa on ihan ilmeistä, että me tietenkään voi unohtaa, että komissiolla on aloiteoikeus, niin, jota neuvostolla ei ole. Eihän se tarkoita sitä, etteikö työ olisi hyödyllistä. Se on yytillistä, mutta se oli vieläkin, olisi vieläkin hyödyllisempää, jos voisimme käydä tehdä täällä tätä samaa työtä neuvoston lukujen perusteella, koska silloin me voisimme tietää, mitkä ovat neuvoston ja parlamentin kunnianhimoiset tavoitteet, koska jos ajatellaan todellisuutta ja voimatasapainoa, todella mikä on tahdonvoima ja neuvostossaan halutaan yksimielisyyttä, silloin me tarvitsemme lukuja, ehkä enemmänkin vielä. Minusta olisi tärkeää, että tämä tässä näkyvä tieto olisi paremmin esitettynä jakojen kannalta – on, meillä on useita ohjelmia ja on tärkeää, että tässä on se viesti, että haluaisimme tietää, kuinka paljon luvut nousevat ja mitkä ohjelmat saavat lisää ja mitkä ohjelmat saavat vähemmän rahaa tämän uuden vastakulun esitetyn jaon perusteella. Meillä on erilaisia ohjelmia eri otsakkeiden alla – ja silloin nämä jaot eivät ehkä ole ihan loogisesti perusteltuja. Meillä on kyllä tietty huolenaihe. Ja toivon, että vuosi 2014 ei olisi se vuosi, jolloin kohesiopolitiikka voisi olla vain veruke sille, että maksetaan, käytetään erillisiä maksumääräyksiä. Ja et että ei käytetä sitä selitystä, että maksetaan aikaisempia maksusitoumuksia. Täällä puhuttiin avusta. Ja tällä hetkellä sehän tarkoittaa sitä, että meidän pitää kiinnittää huomiota paljon paljon enemmän apuun, jota tarjotaan vähäosaisille ja ainoastaan elintarvikeapu tule kyseeseen parlamentin ja komission ja ähm, en puhu tässä nyt vain meidän valiokunnastamme, mutta komission pitäisi ehkä omistautua enemmän tähän avun toteuttamiseen. Toivon, että ensi vuosi olisi se vuosi, jolloin budjetti lähtisi heti alkumetreillä hyvin liikkeelle. Sitä toteutettaisiin hyvin komission aloitoikeuden mukaisesti – mutta komission on ehdottanut, mehän olemme, parlamentti on tehnyt ehdotuksen, tämän, niin sanottu non-paper-arviosta, ja, ja toivon, että meidän näkemyksemme ja mielipiteemme tulevat siihen hyvin esille. Kiitos. Mielestäni tämä on aivan erinomainen ajatus, ja mietin, että miksi en itse sitä keksinyt. Että laitettaisiin komissio kirjaamaan ylös, mitä vaikutuksia tällä kaikella olisi? Minkälainen eh, tämä jako olisi, jos pohjana olisivat eh, vuoden 2011 kesäkuun kahdeksannen päivän parlamentin numerot. Eli se, mitä meillä on nyt, plus 5 prosenttia. Ja rakennehan tässä on, että maatalousmenot jäädytetään, rakenne ja aluepolitiikka pysyy ennallaan ja tämä lisää 5 prosenttia käytetään tutkimukseen, koulutukseen, innovaatioihin, kilpailukykyyn. Tässäpä olisikin komissiolle aika hieno tehtävä. Olen täysin vakuuttunut sitä, että teknisesti komissio tämän hyvinkin voisi toteuttaa ja toimittaa meille nämä luvut. Sehän olisi hienoa. Kiitos tästä erinomaisesta ajatuksesta, Jose Manuel. Hienoa, hienoa. Ennen kuin annan komission jäsenelle puheenvuoron, tervehdin sydämellisesti hyvin rakasta entistä kollegaa, joka on palannut rikospaikalle. Tervetuloa Barbara Dyrkop! Janus. Janus. Ja nyt sitten pitkät ja hartaat vastaukset Saammeko vakuutuksen, että saamme vielä tällaisen äh, laskelman parlamentin lukujen pohjalta? Kiitoksia kovasti. Täällä vallitsen nyt aika äh, sama sävy näissä puheissa, budjetti ihmisten ja muidenkin puheissa, että tässä toimittiin liian teknisesti, mutta ei talousarviota laadittaessa saa liikaa käyttää mielikuvitusta. Tässä täytyy todella olla mahdollisimman jalat maassa ja realistisia kuin on kuin vaan mahdollista. Muuten, tämä ei ole muuten ei voida toimia. Ja katsotaan tätä jakoa, niin näette, mikä oli mahdollista tehdä hallitusten välillä. Ja minun tehtävänäni on luoda sitten tekninen pohja neuvotteluille, koska näen luvuissa liikkumavaraa ja näissä ei-alkoiduissa varoissa, jotka sitten kohdennetaan kansallisella tasolla. Tähän liittyy yksimielinen päätös. Mutta tässä on siis tilanne 27 maan ja Kroatian näkemyksen mukaisesti siitä, mitkä ovat tulevien seitsemän vuoden taloudelliset rajoitukset, eikä tässä kyllä ole hyötyä mielikuvituksesta. Minun roolinani ei ole tässä lähteä keksimään asioita, vaan toimia realistisesti. Ja siksi esittelimme tämän jaon leikkausten pohjalta, kyllä, leikkausten pohjalta Tämä on hallitusten 8. helmikuuta tehty päätös, eli miinus 8 prosenttia vuoden 2011 lukuihin. Tästä Jutta Haug kysyi, miltä tilanne näyttää eri pääluokissa, otsakeissa, Otsakeiden välillä on eroja, mutta kokonais ero on miinus kahdeksan prosenttia. Yksi Aassa ero on suuri, 23,6 prosenttia. Yksi otsakkeen kokonaisvähennys on 10 prosenttia. Se on vähemmän kuin kilpailukykyyn liittyvässä otsakkeessa. Sitten Otsake kakkosessa vähennystä on miinus neljä prosenttia, koska suorat tuet, ne saavat hieman, niitä puoletaan hieman enemmän, eikä tämä ole mitenkään yllättävää. Tämä oli logiikka hallitusten käymien neuvotteluiden taustalla. 16 prosenttia sekä otsakeessa kolme ja neljä on leikkauksia, eli jotkut asiat asetettiin etusijalle, toisia taas ei. Lähtökohtana kuitenkin sanoisin kriittisten huomioiden niistä huolimatta. Tämä on hyvä lähtökohta neuvotteluille, joka antaa siis myös liikkumavaraa meidän täytyy lähteä liikkeelle realistiselta pohjalta. Näin myös Mylder ja Jensen sanoivat, samoin monet muut. Miten sitten suhtaudutaan vuoteen 2014? Miksi emme käytä aloiteoikeuttamme vakavasti? sanoisin, että tässä on syntynyt hieman tällaista kitkaa viime viikkoina toimielinten välillä, ehkä enemmän kuin sitä tarvittaisinkaan. Mitkä olivat tuntemukset viime viikolla? 7 miljardia euroa, se ei riitä. Riittänyt vuonna 2013 mutta se oli kuitenkin merkittävä ele. Se ei perustunut faktoihin, vaan ennustuksiin ja siihen, että tultaisiin Euroopan parlamenttia vastaan. Ja tämä oli tällainen kunnioituksen ele parlamentille. Tämä ei tietenkään ollut aivan sitä, mitä odotitte. Otan huomioon loppujakson. Tarvitaan 11,2 prosenttia, mutta monille valtionvarainministereille tämä tarkoitti lisäluoton ottamista, jotta voidaan kattaa tämä 7 miljardia. Ja 16 EUn jäsenvaltioissa on edelleen liiallinen budjettivaje. Eli tässä todella haluttiin tehdä tällainen kunniallinen ele parlamenttia kohtaan. Mutta parlamentti ei aivan tyytynyt tähän. Parlamentti on hyvin vaativa kokonaissumman suhteen ja sillä on oikeus siihen, mutta parlamentti taas teki eleen, jota toisella puolella ei niinkään kunnioitettu sitä, että mentäisiin todella neuvotteluihin. Eli jotta voitaisiin todella estää tämän tilanteen kärjistyminen, jota nähtiin viime viikolla – me puutuimme tähän 2013 vuoden tilanteeseen. Sopimusten perusteella meillä on nyt hyvin heikko tilanne. Voisimme jatkaa vuoden 2013 talousarvion käyttää tämän pohjana. Se on sopimusten perusteella mahdollista, mutta se on kuitenkin huono näkymä Euroopalle, koska se merkitsisi sitä, että sopimukseen ei ole päästy. Minusta voisimme ottaa tämän meidän ehdotuksemme. Se oli paras Euroopan kannalta, koska jos otetaan rajoitukset huomioon, niin silloin näillä varoilla voitaisiin rahoittaa vähin varoin mahdollisimman paljon. Noin 20 hallitusta puolsi meidän alkuperäistä ehdotustamme tuleville vuosille. mutta nyt on todella otettava askel mahdollisimman jalat maassa, jotta voidaan vähentää potentiaalista skismaa. Ja me olisimme kyllä piankin no- valmiita antamaan teille lukuja, käydä vuoropuhelua ja antamaan teille vuoden 2014 talousarvioesityksen Ensimmäinen seitsemättä on aikaraja, joka sopimuksiin on kirjattu. Tarkoituksena on, että ei lisätä kitkaa toimielinten välillä. Tämä ensi vuoden ohjelma on ihmisten kannalta hyvin tärkeä kysymys. Emme saa tässä liikaa pelata pelejä. Ihmiset odottavat monilla e- Euroopan alueella. Sadat tuhannet edunsaajat odottavat todella, mihin tässä mennään, joten tämä täytyy ottaa vakavasti. Anne Jensen puhui tietystä ohjelmasta. Vasta tästä keskustelin eilen ja me olemme yksi suurimpia avunantajia ja Arabien maille pohdittiin lisäavun antamista tästä ohjelmasta. Ohjelmaan on sovittu 80 miljoonaa määrärahoja vuosittain. Olemme sitoutuneet tähän ja lisäyksiäkin on tullut joka vuosi, joten keskiarvo on ollut yli 100 miljoonaa EUlta vuodessa – sen lisäksi, mitä yksittäiset jäsenvaltiot antavat omina osuuksinaan. Kysymys kuuluukin, miten vuonna 2014 voitaisiin antaa entistä enemmän. Ja jos katsotaan tätä lisätalousarvion jakoa, näette, että siellä puhutaan 70 miljoonasta Palestiinalle, siis lisätalousarvio 2013. En ole vielä varma, vaikuttaako tämä tarpeisiin muilla alueilla. Mutta tällainen lisäysehdotus on kuitenkin tehty ja heti kun tilanne tulevaisuuden kannalta selkeytyy, niin äh, voitaisiin saada tietyä ennustettavuutta UNRWAlle, joka on hyvin tärkeä ohjelma. Ja se, mihin emme mitenkään ole tyytyväisiä, ja josta Jutta ja Jensen, Salvador Garriga, Jörn Färm ja muut puhuivat, on otsake 1a. Olette oikeassa. Suhteessa siihen, mitä meillä nyt on, Tässä on osa, joka on joutunut vähemmälle. No mihin, kuinka paljon pystymme sitten parantamaan Horisontti 2020 ohjelman tilannetta on vielä auki. Mutta lähtökohtana on suurin leikkaus alkuperäisen ehdotuksemme verrattuna ja se oli 23 prosenttia. Eli lähes neljänneksen hyvin merkittävä leikkaus tekninen jako oli sellainen, että liikkumavaraa ei juurikaan ollut. Mutta en ole itsekään tyytyväinen siihen, mitä liittyy kilpailukyky otsakkeeseen. Näin myös Berens sanoi. Sitten ennakoidut ja ei-alkoidut varat. Tästä Jörön Färn puhui kohesiosta ja maataloudesta. Kohesion osalta sanoitte, että on vähemmän kohesiota ja enemmän siirtymistä, mutta tämä on ilmiötä siitä, että monet alueet siirtyvät äh, kategoriasta toiseen. Siirtymiä on ja mm, tukikelpoisuusluokat muuttuvat, eli siirrytään konvergenssiluokasta siirtymäluokkaan. Ja ne, nämäkin alueet odottavat meiltä tiettyä suojaa. Ja sitten kaksi otsake, maatalous. Olette käsitelleet budjettia niin pitkään, että tiedätte, mikä logiikka näissä neuvotteluissa on. Hallitusten välisissä neuvotteluissa kiinnitettiin erityisesti huomiota maaseudun kehitykseen, määrät vaihtelivat, mutta se, tätä kuitenkin melkein kaikki jäsenvaltiot puolsivat. Ja Ruotsi on ainut maa, joka aina edistää leikkauksia. Muut kuitenkin haluavat lähes poikkeuksetta suojella suoria tukia. Eli Ruotsi on tässä poikkeus. Ja tuloksena on nyt se, että tässä koko loppupaketissa maaseudun kehitys on jäämässä aika pieneen rooliin. Kakkosotsakkeessa Humanitaarinen apu ja naapuruuspolitiikka ovat hieman paremmassa asemassa. Kristalina Georgieva, kollegani, ja teidän kommenttinne ovat todella valideja, mutta tällä hetkellä käytettävissä olevat varat ovat varsin pienet, kun ottaa huomioon, kuinka paljon eri konflikteja maailmalla on meneillään. Eli on hyvin tärkeää todella pyrkii auttamaan ihmisiä. 10 miljoonaa on suuri määrä Syyriassa. Se ei ehkä kuulosta suurelta rahalta rakennerahastoissa Euroopassa, mutta 10 miljoonaa Syyriassa muuttaa satojen äh, ihmisten elämän, satojen, niin, satojen ihmisten elämän. Eli nyt sitten realistinen budjetti ja poliittiset lausumat. On totta, että nuorisot takuusta ei saa tehdä pelkästään poliittista asiaa. Tässä on kyseessä ainoastaan 6 miljardia euroa. Ja Kalfin aivan oikein totesi, että tämä tulee kohesiorahastosta. Emme saa kuitenkaan nostaa odotuksia liian korkealle Euroopassa. Tärkeimmät välineet työttömyyden torjumiseksi ovat edelleen kansallisella tasolla. Sosiaalirahasto, rakennerahasto ja rakennerahastojen kerrannaisvaikutukset ovat yli 300 miljardia euroa. Euroopan unionin uskottavuus riippuu siitä, että toimet todella toimivat – eikä riitä, että ainoastaan puhutaan asioista, kuten talouden elpymisohjelman osalta. Tästäkin monet puhuivat, Kalfin, Jutta Haug ja muut. Tämä on myös vuoden 2014 profiili. Onko kyseessä todellinen etupainotteisuus? Tästä tulee hyvin hankalaa muutamme lähtökohtaa, mutta olemme valmiita. Ja ajatuksenamme on, että nuorisotakuualoite, jolla edistetään, siis sillä edistetään työpaikkoja ja oppisopimuskysymyksiä. Tämä ei kuitenkaan toimi kuin kolmessa maassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa, koska niillä on rahaa. Ilman rahaa tätä ei voida toteuttaa. Eli ehkä pienemmällä rahamäärällä voitaisiin edistää muita tärkeitä poliittisia lausumia. Ehkä juuri tämä kuusi miljardia, se olisi realistisempi ratkaisu. vastustan sellaisia poliittisia lausumia, jotka eivät saa kuitenkaan tukea budjetista. Sitten vielä tämä verkkojen Eurooppa-rahasto, herra Kalfin. Ei voida sanoa, että tämä ei olisi mitään. Tämä oli se, mikä oli puolustettavissa. Jos energialle olisi nolla euroa, näin ei Meillä on yli 500 miljardia, yli 13 liikenteelle. Ja hankkevelkakirjat ovat ainoastaan murto-osa tätä kaikkea. Täytyy katsoa, miten saadaan vipuvaikutusta, miten verkkojen Euroopalla voidaan saada lisäarvoa ja miten poliittisesta puheesta saadaan todella konkreettisia toimia. Eli Mielestämme näin voidaan saada lisäarvoa erilaisiin infrastruktuuri- ja muihin hankkeisiin. Mutta ei ole oikein aliarvioida sitä, mihin näillä eurooppalaisilla rajat ylittävillä hankkeilla pyritään. Ja sitten vielä tähän loppuun. Minäkään en ole tyytyväinen tuohon dramaattiseen 8. helmikuuta yöhön. Mutta ei tämä nyt äh, aivan katastrofi ole. Katastrofi olisi se, että me emme saisi monivuotista rahoituskehystä lainkaan, kun ottaa huomioon, että investointivarat ovat vähissä ja muut ongelmat, joista tiedämme Euroopassa, koska ilman monivuotista rahoituskehystä me emme saa varoja tälle vuodelle, eli mistä ne ei ole sovittu ennen kuin siitä on sovittu. Näin meillä ei olisi mitään ennakoitavuutta eikä joustavuutta. Ja ilman joustavuutta tulevia talousarvioita ei pystytä hallinnoimaan. Alussa meillä on yleensä ylijäämää ja loppuvuodesta taas alijäämää. Eli meidän pitäisi liikuttaa marginaaleja ja käyttää varoja, määrärahoja oikea-aikaisesti. Ja minun roolini, kohdistuuko minun kritiikkiä tai ei, ja tiedän, että puhun tässä tulevan budjettikomissaarin nimissä. Toivon, toivon hänelle ennakoitavuutta, joustavuutta, Vuonna 2013 ratkaisu on toteutettavissa ainoastaan, jos Euroopan parlamentti on sen suhteen voimakkaassa roolissa. Muuten ei voida laatia tulevia talousarvioita. Kiitos. Vielen dank. Ähm. Suuret kiitokset. Kiitämme komission jäsentä siitä, että hän tuli vieraksemme. Komission jäsen, äh, kuitenkaan en voi päästä teitä nyt äh, pääkähästä esittämättä tätä vastalausetta. Janos, jos puhut tästä vastavuoroisesta kunnioituksesta myös parlamentin suhteen ja sitten eh, nämä 7,4 miljardia saadaan yksinomaan, niin ei tässä kyllä kunnioituksesta voi puhua Eihän parlamentti näitä 7,4 miljardia euroa tarvitsee. Emme me ole lyöneet lukkoon sitä, että 31.12.2012 mennessä 16 miljardia äh, oli sitoumusmäärärahoja jäänyt maksamatta. Eh tässä neuvosto on vastuussa. Ja sitten seuraava asia, mihin ihmeeseen monivuotista rahoituskehystä tarvitaan, jos neuvosto ei ole valmis pitämään siitä kiinni. Niin kuin olemme nähneet tämänhetkisen rahoituskehyksen kohdalla. Meillä on toimielinten välistä sopimusta ja sitä sun tätä ja vaikka mitä ja meillä on lakeja, mutta kun neuvosto ei kunnioita näitä lakeja, ei toimi niiden mukaisesti, niin mitä se nyt sitten tarkoittaa, että nämä 7,4 miljardia, jotka mahdollisesti kenties jossain vaiheessa saadaan tai ollaan valmiit maksamaan, niin tämäkö on jonkinnäköinen osoitus äh, vastavuoroista kunnioituksesta vai? Ja realistisiahan meidän tässä täytyy tietenkin olla. Ja kun kerran realistisia olemme, niin meidän täytyy todeta, että ei tässä yksimielisyyttä vaadita, vaan monivuotiset ohjelmat päätetään yksittäisten valiokuntien sekä ministerineuvostojen yhteistyöllä tiedän, että sinä voit tälle mitään, tiedän, että koko komissio voi tälle mitään, mutta ette te myöskään läksytä neuvostoa. Ja tästä minä syytän komissiota. Teidän olisi pitänyt jo ajat sitten, ehkä viimeistään kaksi vuotta sitten, alkaa vaatia Lissabonin sopimuksen äh, kunnioittamista, läksyttää neuvostoa sitä, että mitä tulee tehdä, eikä antaa neuvoston vaan touhuta mitä lystää. Kiitos vierailusta. Genau. Äh, oh, Entschuldigung. Äh niinpä juu. Ai jaa, anteeksi. Jöran oli vielä pyytänyt puheenvuoroa. Anteeksi, ihan lyhyt lisähuomio vielä. Tämä on mielestäni tärkeää. Minä olen tyytyväinen tähän jakolaskelmaan. Me tarvitsimme tätä, jotta asiat tulevat konkreettiseksi, mutta kun tämä on myös poliittinen kysymys esityksessä, selititte meille tätä eh, eh, horisontti 2020 totesitte, että lisäystä on 28 prosenttia, mutta olisitte voinut myös puhua siitä, että verrattuna nykytilanteeseen tämä kasvu on vain muutama hassu prosentti. Te voisitte itse asiassa eh, toimia näin, ja se olisi kyllä enemmän hyödyksi. Toiseksi ei komission rooli ole yksinomaan tekninen. Tässä tilanteessa on äärimmäisen tärkeää, että komissio puolustaa omia ehdotuksiaan – te olette ehdotukset tehneet hyvistä syistä. Puolustakaa ehdotuksianne, koska muuten tämä päätyy kyllä hyvin, hyvin vaikeaan tilanteeseen koko Euroopan unionia ajatellen tulevien seitsemän vuoden kaudella. Sidonia näin, että pyysit puheenvuoroa, mutta Janos sanoi, että hänen täytyy lähteä. Mm. Niin, no ole hyvä. Voi, puhun ihan lyhyesti ja tähän voi vastata myös kirjallisesti. Minulla on kysymys joistain ihan pienistä Euroopan unionin ohjelmista. Onhan joitain ohjelmia, joiden äh, rahoitus on hyvin pientä, joiden kirjekuoret ovat hyvin äh, ohuet, mutta kysyisin komissiolta, miten se eh, ihmeessä voi toteuttaa näitä miniohjelmia, kun niistäkin sitten on vielä leikattu. Mutta puhutaan tästä sitten tulevaisuudessa. Älkäämme kuitenkaan unohtako näitä pienempiäkään ohjelmia. No, jos nyt ajatellaan näitä ihan kaikkein pienimpiä ohjelmia, niin niitä varten tietenkin tarvitaan täytäntöönpanoon tätä kriittistä massaa. Eh, joten eh, eh, jos ajatellaan sitä, että hyvin vähästä suhteessa leikataan jotain, niin tämä on hyvin, hyvin vähän. Tiedän, että tässä te tarvitsette vastauksia ja minä ja tuleva komission jäsen tarvitsemme joustavuutta. Tämä on vastaus Jutta Haukin ongelmaan. Kyllä, kokemus on sellainen, että näitä kattoja ei aina ole kunnioitettu. Ja kun meillä on kansallisia ohjelmia ja vuosittaisia ohjelmia, joissa toteutuu täydellinen joustavuus, niin silloin meidän täytyy puolustaa näitä lukuja myös tulevaisuussilmällä pitäen. Ja tässä tarvitaan erityisesti maksumäärärahojen suhteen joustavuutta. Muuten tulevat talousarviot eivät ole hallinnoitavissa. Teidän avullanne tämä on mahdollista toteuttaa. Kiitos. No niin, kiitoksia. Meillä on avoimet ovet. Puhutaan vain joustavuudesta, jota tarvitaan. Mutta on meillä kyllä muutama ovi kiinnikin tiukasti. Kiitos paljon vierailusta komission jäsen. Me siirrymme nyt äänestykseen. Und wenn ich wir haben ein, eine einzige Abstimmung, ähm, nämlich ähm, Ingeborgs. Meillä on yksi ainut äänestys, nimittäin tuo Ingeborgin äänestys. Onko kaikilla äänestyskorttinsa? Ovatko ne paikoillaan? Ai, eikö korttia? voimmehan me nyt toki ääniä niin laskeakin tässä. En tiedä, tarvitaanko kortteja. No jos kohta tarvitaan, niin katsotaan sitten. Aloitetaan. normally against, so therefore we need more than 22. <laughs> okay. Yeah. Alles gut? Ja. Okay, wir fangen an mit den Abstimmungen. Aloitetaan äänestykset. Afko kakkonen puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 12. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nämäpä raukeavat. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Afko 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afko 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18 puolesta niin, suullisella tarkistuksella sitten lisäyksellä. Kaikkihan täällä nyt on kirjallisesti esitetty. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Afko kahdeksan puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afko yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afko kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 sopii tuohon 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. Tuo Afkoonkin on hoidettu. Tarkistus 23 puolesta vastaan kaikki Tyhjä. hylätty hylätty sitten Afko 12 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Afko 13 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. Afko 14 puolesta vastaan. tyhjä Hylätty. Tarkistus 24 suullisella muutoksella puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Afko 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. Johdantoosan kappale 8, afko 1 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Ja nyt vielä loppuäänestys. Se toimitetaan äh, koneellisesti. Jean-Lucilla ei ole korttia, onko kaikilla muilla hyvää. Joten äänestäkääpä. Hmm? Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? 28 puolesta, 29 puolesta, yksi vastaan ja kolme tyhjää. 29, 1, 3 äänin. Ja nyt meidän täytyy äänestää vielä mandaatista, eli toimivallasta, koneäänestyksenä tämäkin. Ja samoin tulee äänestää tästä neuvotteluryhmästä että tähän tarvitaan määrä enemmistö. Olkaa hyvät, äänestys on alkanut. Ja Jean-Luckin on jo tässä viimeiseen äänestykseen saanut korttinsa paikoilleen. Ne ovat kaikki äänestäneet. 32 puolesta, yksi vasta ääni. Näin tämä toimivaltuutuskin on myönnetty ja on hyväksytty neuvotteluryhmä. Kiitos. Tämä oli tuo meidän äänestyksemme. Sitten meillä on vielä yksi ainut. Ensin täytyy äänestää vielä tuosta siirrosta. Meillä on yksi siirto. Tiedän, että kyseessä ovat muut pääluokat. Derek ei ole paikalla, mutta Ivailo eh, edustaa Derekia. Uh, on behalf of Derek to say that this is a very... Halusin myös sanoa, että kyseessä on pieni 110 000 euron siirto parlamentin budjetissa. Tämä liittyy eläköitymisiin, kuten Derek ehdottaa, niin eh, sanoisin, että tukekaamme tätä. Der Empfehlung eh, des Eli ne, jotka haluavat seurata esittelijän suositusta äänepuolesta, Vastaan. Tyhjä. Näin hyväksytty. Hyvä. Näin nämä äänestykset on toimitettu. Ja ennen kuin mennään seuraavaan esityslistan kohtaan, haluaisin pyytää Ivailo Kalfinia ja Giovanni La Viaa kertomaan meille, mikä on tällä hetkellä nykytilanne näiden lisätalousarvioiden suhteen. Giovanni, ole hyvä. Comincerei subito. Lähtisin liikkeelle siitä, että vaikka meillä on tässä lisätalousarvio kaksi, niin lähtisin kertomalla kolmosesta ja näiden lisätalousarvioiden kokonaistilanteesta. Voisi lähteä itse asiassa liikkeelle lisätalousarvio ykkösestä, vaikka sitä ei olekaan esityslistalla, jotta saisitte kuvaa siitä, missä keskusteluissa nyt mennään. Kuten varmasti muistatte, lisätalousarvio ykkösestä meillä oli suuntaa antava äänestys, jonka tavoitteena oli sanoa neuvostolle, mikä meidän poliittinen kantamme on, ja osoittaa ulkopuolelle meidän voimakas halukkuutemme noudattaa komission ehdottamaa linjaa laajentumiseen liittyvistä maksuista. Ja näin eilen Koreperin keskusteluissa todettiin, mitään sopi, sopimusta tai sopua ei vielä ole, joten muodollista äänestystä ei voida vielä toimittaa. On joitakin maita, jotka vastustavat meno katon muuttamista maksupuolella tässä lisätalousarvio ykkösessä. Sitten avoin kysymys. Siis ensi viikolla on Serva Koreper kutsukaamme. Voidaanko tuolloin päästä eroon tästä joidenkin jäsenvaltioiden, jotka ajavat parempaa varankäyttöä vihamielisyydestä ja vastakkaisuudesta. Ja katsotaan, päästäänkö todella kokonaissopimukseen. Sitten lisätalousarvio kaksi. Kuten varmasti muistatte, edistyminen ei ole ollut aivan sen mukaista, mitä parlamentti olisi toivonut Kobun edellisessä kokouksessa meillä oli myös suuntaantavat äänestykset ja halusimme osoittaa halukkuuttamme ja valmiuttamme neuvostolle hyväksyä se, että 11,2 miljardia euroa jaettaisiin kahteen kokonaisuuteen, mutta kuten lehdistöistä ja ulkoisilta tahoilta ja muista, muualla käydystä keskusteluista monivuotisesta rahoituskehyksestä tiedätte. ECOFIN on ollut valmis hyväksymään ensimmäisen maksuosuuden, joka olisi 7,3 miljardia euroa, mutta meillä ei ole mitään sitoumuksesta toista, toista maksuosuutta koskien ja tämä taas on suhteessa siihen, että monivuotinen rahoituskehys hyväksyttäisiin, joten se, mitä parlamentti pyytää, aivan kuten komission sen aamullakin totesi, on, että saataisiin käyttöön täysimääräisesti nämä 11,2 miljardia, jota on pyydetty vaikkakin kahdessa erässä. Eli edistystä ei näyttäisi tällä saralla olevan – Ja vielä näistä jäljellä olevista 3,9 miljardista ei ole saatu neuvoston kantaa. Tämä on lykätty myöhempään vaiheeseen, mutta tällä hetkellä ei näytä olevan mitään uutta tai minkäänlaista avautumista sille, että voitaisiin saada päätöksen lisätalousarvio joten tästä joudutaan vielä puhumaan tuonempana. Sitten lisätalousarvio kolme. Sen tilanne on erilainen. Muistan, että, että lisätalousarvio kolme koskee sellaista osuutta, joka on hyvin myönteinen neuvostolle, eli varat, jotka jäävät käyttämättä edellisestä talousarviosta. Eli nämä ovat sellaisia varoja, jotka palautettaisiin jäsenvaltioille. Koreperin hyväksyntä on tulossa kesäkuun puolivälissä, mutta valiokunnallemme ja parlamentille tässä pitää pitää kiinni lisätalousarvio kakkosen aikataulusta, koska nämä kaksi aihetta liittyvät meidän näkökulmastamme toisiinsa. Eli tässä todella pyritään siihen, että nämä palautukset olisivat mahdollisimman pieniä. Lisätalousarvio kolmonen kulkee siis rintarinnan lisätalousarvio kakkosen kanssa. Muuta lisättävää minulla ei taida ollakaan ja olen totta kai käytettävissänne. Ja, vielen dank. Ähm. Kiitos. Ivailolla on tässä vielä jotakin täydennettävää. Ole hyvä. Kiitos Jutta. Vielä hiukan tietoa MFF-neuvotteluista. Nehän liittyvät myös tähän lisätalousarvioon tänä vuonna. Mehän olemme neuvostolta vaatineet, että tämä, nämä sitoumukset 11,2 miljardia ovat ehdoton ehto neuvottelujen päättämisellä. Näinhän parlamentin päätöslauselmassa lukee. Samalla kun äh, samalla kuitenkin käynnistettiin nämä neuvottelut, meillä, oli kolme, meillä on ollut kaksi kolmikantaneuvottelua, ensi viikolla on vielä yksi. Neuvottelut äh, käynnistyivät aika eh, epämiellyttävässä eh, ilmapiirissä, epäystävällisessä ilmapiirissä. Nyt se on hiukan parantunut, mutta vaikuttaa siltä, että neuvosto on varsin joustamaton. Tämä ei ole kovin lupaavaa, kun puhutaan MFF-neuvotteluista. Meidän oli muistutettava neuvostoa siitä, että neuvoston helmikuiset johtopäätökset eivät ole lukujen tai niiden luvut eivät ole, eivätkä päätöksen muutkaan osat sellaisia, jotka me voimme hyväksyä, joten ehdottimme, että puheenjohtajavaltio avaa jotkut kysymykset uudelleen neuvotteluille. Meidän neljä pääseikkaamme ovat tunnettuja, mutta lisäksi neuvostolla oli joitain kysymyksiä siitä, että pitäisikö neuvotella vielä jostain muustakin. Me neuvottelemme kaikesta, mistä Euroopan parlamentti on tehnyt ehdotuksia toimielinten väliseen sopimukseen liittyen sekä monivuotiseen rahoituskehykseen liittyen. Tekstikeskustelut ovat käynnistyneet, tämähän on hyvä. Tänään on tarkoitus pyrkiä hiomaan ensimmäisiä kompromisseja joistain kysymyksistä komission kanssa. Ja jälleen toteaisin, että en minä kauhean optimistinen ole sen suhteen, että nämä neuvottelut nopeasti saattaisiin saatettua päätökseen. Mutta nyt on ainakin aloitettu ihan tekstin muokkaaminen. Parlamentti on toimittanut meidän ehdotuksemme, mutta vaikutti siltä, että neuvosto ei ole ollut ihan valmis käynnistämään kuitenkaan vielä neuvotteluja. Me olemme kuitenkin todenneet, että me olemme valmiit neuvottelemaan ja edelleen yritämme saada aikaan lopputuloksen Irlannin puheenjohtajakauden loppuun mennessä, mutta aika epätodennäköistähän se nyt tässä on, kun aikaa vaan kuluu. Seuraava kolmikantaneuvottelua ensi viikolla, sitä seuraava sitten Strasburgissa ja seuraavassa valiokunnan kokouksessa varmaan voimme kertoa teille lisätietoja neuvottelujen edistymisestä ja siitä, että onko joitain kysymyksiä, joissa aidosti on edistytty. Komissio ja siksi tämän aamuinen Lewandowskin esitys luvuista oli kiinnostava, niin komissio mielestäni on tehnyt ehdotuksen, joka ei ole hyväksyttävä kyllä komission pitäisi tässä olla myös lukujen suhteen tällainen rehellinen välittäjä. Olemme todenneet tämän aiemminkin. Minä en itse asiassa kovastikaan arvosta sitä, että nyt esitellään näitä lukuja neuvoston ehdotuksiin perustuen, mutta todella tämä ilmapiiri on ollut aika jäinen Ähm, jos äh, tässä nyt äh, halukkuutta on, niin kyllä me voimme vielä edistystä saada aikaan Irlannin kaudellakin. Kiitos. Kiitos tästä täydennyksestä. Äh, minulle muuten tuli mieleen, että neuvoston huomiot ovat olleet sellaisia, että parlamentti haluaa jatkuvasti jotain uutta. Se, joka tuollaista väittää, kyllä tekee aikamoisen etikettivirheenkin jo, koska kesäkuussa 2011, lokakuussa 2012 ja maaliskuussa 2013 me olemme aina sanoneet, että ehkä hiukan eri sanoin, mutta saman asian. Ja näin ollen se, mitä muissakin yhteyksissä olen todennut, ne, jotka osaavat lukea, ovat tässä kyllä etulyöntiasemassa, mutta vaikuttaa siltä, että neuvosto ei halua lukea ja juuri se, mitä Giovanni sanoi, että nämä niin, niin kutsutut paremman rahan käytön ystävät ovat tässä nyt sitten päässeet niskan päälle, mitä esimerkiksi tuohon lisätalousarvion yksi tulee. He kyllä tekevät sellaista, he toimivat tavalla, että kyllä niskakarvat nousevat pystyyn. Siis esimerkiksi kun ajatellaan Euroopan unionin merkintädirektiivejä, eivät he, eivät he halua parempaa rahan käyttöä, he haluavat pysäyttää kaiken rahan käytön. Sehän heillä tässä nyt on taustalla ja minä en kyllä tällaista toimintaa voi ymmärtää ollenkaan. Enkä oikein tiedä, että miten me nyt saisimme joitain ajatuksia heille esitettyä. En minä ollenkaan sitä tarkoita, että hyväksyisivät nämä meidän ajatuksemme, mutta heidän pitäisi ne ensinnäkin äh, älyllisesti ymmärtää. Olisiko vielä jotain täydennettävää? Ei, joten sitten siirrymme kymppiin. Kohta kymmenenkö? Esityslistan kohta kymmenen. Globalisaatiorahasto. rahasto globalisaatiorahaston varojen käyttöön otto. Alda, ole hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Tämä mietintö ei ole, ei ole kyse vain varojen siirtämisestä. Tässä on todella kyse Euroopan globalisaatiorahaston varojen käytöstä nimenomaan tekniseen apuun erityisesti. Kuten te tiedätte, voidaan käyttää 5 prosenttia olevissa olevista varoista eh, ja, ja ta, mm, teknistä apua varten. Me puhumme nyt tässä vuodelle 2013 tiedon, puhutaan teknisistä informaatiosta ja arviointikuluista. Minä yritin tässä mietinnössä saada keskeisimmät kohdat, jotka on tähän mennessä otettu muissa mietinnöissä esille, joita kollegat ovat tuoneet esille. Me olemme myös ottaneet huomioon työllisyysvaliokunnan lausunnon ja sen työryhmän antaman lausunnon Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta. On todella harmi, ettei komission ole tehnyt analyysiä tämän rahaston varojen käyttöönoton vaikutuksista kriisin ratkaisemiksi. Tämä on tärkeää, koska näitä, näitä ei arvioida vain keskipitkällä aikavälillä komission taholta. Siis emme saaneet tätä mietintöä emme saaneet riittävästi informaatiota. Kun meillä on nämä instrumentit kriisitilanteessa tällä hetkellä, kun tilanne vaarantuu monissa maissa, niissä maissa, joista troikka Troikan jäsenet myös tulevat. Onko komissio todella solidaarinen vai onko tämä vain paperilla? Komissio tekee lopauksia, mutta sitten kun pitää ryhtyä toteuttamaan näitä, niin näemme mitä tapahtuu. Vähän aikaa sitten me puhuimme kiireellisyysrahastoista ja ja se kiireellisyysrahasto on yksi niistä, joiden avulla voimme antaa nopean vastauksen kiireellisyystilanteissa. Jotkut jäsenvaltiot ovat olleet ongelmissa tämän rahaston kanssa. Tässä esille otetut toimenpiteet voivat myönteisesti vaikuttaa, koska ne yksinkertaistavat asioita, vaikka kyllä voimme nähdä, että näiden varojen käyttöönotto prosessi on kuitenkin aika hidas vielä toistaiseksi. Olisi hyvä pystyä vähän laajentamaan näitä toimenpiteitä ja saada niitä nopeammin toimimiksi. Kuten sanoin jo, kun esittelin tätä tekstiä viime vuoden lokakuussa, minusta vaikutti tärkeältä laajentaa tätä tekstiä. Nyt siirryn kertomaan kesäkuusta, kesäkuusta eteenpäin. Silloin voimme saada tarkistuksia. Silloin kollegat, jos ovat samaa mieltä, voisimme järjestää kysymyksen, eh, kokouksen tarkistusten tarkistelemista varten. Ja voisimme myös keskustella varjosittelijoiden kanssa. Työllisyysvaliokunta tulee hyväksymään suosituksensa 19.20. kesäkuuta ja on aikomus äänestää tästä mietinnöstä 27. kesäkuuta. Näin se voisi olla heinäkuussa täysistunnossa. Tässä olivat minun keskeiset kommenttini tässä vaiheessa. Kiitos. Ja, vielen dank. Kiitos. Onko? Jan, ole hyvä. E, dziękuję pani przewodnicząca! <clears throat> Jak chodzi o Kiitos, puheenjohtaja. Tämä luku, johon komissio viittaa, oli 706 000 viime vuoden kaikille pyynnöille ja tänä vuonna olemme tärkeämmässä tämän rahaston toimintavaiheessa – joten luku on kyllä perusteltu. Jos sitten katsotaan koko tätä mietintöä, jonka luin, niin komission toimet liittyen näihin sähköisiin hakulomakkeisiin ja standardisoituihin menettelyihin varmasti auttaa kyllä helpottamaan koko järjestelmän käyttöä ja tiedon saatavuutta. Sitten tästä asiantuntijoiden tapaamisesta. Tämä varmasti on hyvä asia, koska näin voidaan paremmin helpottaa globalisaatiorahaston käyttöä. Olen esittelijän kanssa yhtä mieltä hänen kannoistaan, mutta kohdat 10 ja 11 herättävät minussa hieman epäilyksiä. 90 ja 11. Niissä käsitellään rahaston tulevaisuutta. On tärkeää, että löydän lukkoon kriteerit rahaston osalta, siis sen osalta, miten sen varoja voidaan saada käyttöön. Ja Harkin on myös laatinut lausunnon tästä. Ja vielä lopuksi toteaisin, että toivon, että että komission jälkikäteistarkastukset toimisivat niin, että vastaisuudessa globalisaatiorahastoa käytettäisiin entistä useammin ja siitä saataisiin todellista lisäarvoa. Ja se voisi koordinoida myös kansallisia toimia niin, että todella voidaan parantaa työntekijöiden asemaa. Ja, vielen dank. Kiitos. Ei kai tähän oikeastaan mitään lisättävää enää ole. Aikataulukin on tiedossa ja voitte siihen vielä palata. Tuossa newsletter-lehtisessäkin se lukee. Hyvä. Sitten esityslistan kohta 11. James, nyt on sinun vuorosi. Kiitos, Jutta. Mukava nähdä sinua. Kiitos oikein paljon tilaisuudesta esitellä teille tämä esityslistan kohta. Pahoittelen, että asiakirja on tullut käyttöön vasta tänä aamuna. Nythän olemme vasta tämän oma mietinnön alkuvaiheen käsittelyssä. Havaitsette kuitenkin, että tässä on joitain kohtia esitykseksi. Kerron nyt ehkä kuitenkin, että mistä tässä hankkeessa on kyse ja minkä näköisiä ehdotuksia meidän on tarkoitus toivottavasti tehdä. Tämä talousarviotausta pohjautuu kahteen budjettikohtaan, jotka me olemme todenneet hyväksyneet. Toinen liittyy pilottihankkeisiin ja toinen valmisteleviin toimiin. Ja näin on tarkoitus perustaa toimielinten välinen yhteinen hanke, jossa katsotaan pitkän aikavälin suuntauksia niin, että niihin voidaan reagoida sitten poliittisten ehdotusten kautta. Itse asiassa tässä on käyty joitain keskusteluja toimielin puitteista 2016 ja budjettipäätöksistä ja on tarkasteltu sitä, että mitähän tuo tulevaisuus mahtaa tuoda muassaan. Kun katsotaan tällaista pitkän aikavälin suuntausanalyysiä, niin äh, ehkäpä tämä on tärkeämpää kuin 15-20 vuotta, koska tällä hetkellä muutokset ovat äärimmäisen nopeita. Ilmasto, kaupungistuminen, demografinen kehitys ja erityisesti teknologia sekä se, että maailmasta tulee yhä monimutkaisempi paikka. Tässä kun näitä globaaleja suuntauksia äh, pyritään havainnoimaan, niin äh, on tärkeää äh, ne tuntea, jotta voi vastata tulevaisuuden haasteisiin. Siksi meidän kannattaa investoida tällaiseen mahdollisuuteen näitä tulevia suuntauksia analysoida. Viittasin tuossa noihin kahteen budjettikohtaan. Tämän hankkeen nimi on ESPAS ja se on European Strategy and Policy Analysis System, strategia- ja politiikka-analyysijärjestelmä ESPAS. Ja tässä pyritään todella tärkeistä poliittisista kysymyksistä, niin sisäisistä kuin ulkoisistakin, tekemään tulevaisuuden suuntausarvioita arvioita. Ei tässä itse asiassa pyritä ennakoimaan näitä suuntauksia. Ei tässä ole tarkoitus sanoa, että arvaamme ja tiedämme, miltä maailma näyttää vuonna 2030. Emmehän me edes tiedä, miltä se tulee näyttämään ensi vuonna. Ei vaan tässä keskitytään erityisesti näihin trendeihin suuntauksiin. Tässä on tarkoitus todella käynnistää hanke. Ensimmäinen tuote on jo itse asiassa teille tuttu tämä asiakirja, joka on kädessäni, eli kansalaiset moninapaisessa maailmassa, jossa kaikki liittyy kaikkeen. Tämä löytyy itse asiassa myös Espasin kotisivuilta, sieltä voitte sen ladata itsellenne käyttöönne. Kyse on siis yksikö, yksilöistä ja yhteisöistä. Kun ajatellaan internet-maailmaa, mm, kasvava maailmanlaajuinen keskiluokka, tulee tulevina 15-20 vuotena muuttamaan koko käsityksemme ja maailman kuvamme varmasti erityisesti Aasian nouseva keskiluokka. Ja samoin sitten tässä monen välisessä maailmassa yhteinen hallinto, yhteiset säännöt yhteisessä järjestelmässä ovat nekin tärkeä asia. Talousarvioviranomaisena meidän täytyisi hyväksyä tämä valmisteleva toimi. Itse asiassa taloudellinen, sosiaalinen ja hallintopuoli liittyvät tässä kaikki yhteen. Ja kyse on paitsi tällaisesta täysin läpinäkyvästä ja avoimesta budjettiprosessista myös siitä, että eri toimielinten ihmiset olisivat laajalti yhteydessä ja osaisivat myös toimielinten sisällä katsoa jo kauaskin tulevaisuuteen. Äh, kun ajatellaan tätä tulevaa työtä, niin syksyllä on tarkoitus julkaista asiakirja, jossa äh, ylipäätään toimielimet, ähm, parlamenttikomissio ovat yhteydessä myös kansalaisjärjestöihin, jotta voidaan valmistella todella asiakirja, joka voidaan antaa sitten tulevalle puheenjohtajavaltiolle ensi vuonna. Ja tässä asiakirjassa on tarkoitus esitellä tulevaisuuden suuntauksia ja mahdollisia poliittisia toimia sitten ehdottaa vuosille 2014-2019. Tämä on auki internetissä, joten sen saavat sitten kaikki kiinnostuneet sidosryhmät käyttöönsä, yliopistot, tutkijat ja niin edelleen. Ajatellaan kiinalaisia, venäläisiä, brasilialaisia, hekin voivat Mm, osallistua tähän keskusteluun. Esimerkiksi venäläisten äh, ajatukset vuodesta 2030 äh, ovat hyvin, hyvin optimistisia. Kiinnostavaa sinänsä, kun ajattelee, että heidän äh, keskimääräinen elinikänsäkin on vain 55 vuotta. No niin, on kiinnostavaa luoda todella tällainen järjestelmä, joka saattaa olla hyödyksi, kun tehdään poliittisia päätöksiä tulevaisuutta silmällä pitäen, mi- mihin suuntaan kannattaa lähteä, mihin ehkä ei niinkään. Mutta tästä tietenkin poliittiset äh, tahot tekevät sitten päätökset. Tässä voitaisiin ehdottaa vaikka, että äh, viiden vuoden välein äh, toimielin syklin mukaisesti tehtäisiin näitä ehdotuksia pitkän aikavälin ja myös keskipitkän aikavälin strategioista ja ajatuksista. Ja kun äh, meillä nyt on tämä äh, pitkän aikavälin puitteisto, niin olisi tietenkin äh, kiinnostavaa jo ennen kuin aletaan neuvotella seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä pohtia, että minkälaisia suuntauksia silloin vuoden 2020 jälkeen on odotettavissa. Tämä kaikki vaikuttaa meihin ja nämä muutokset maailmassa vaikuttavat meihin yhä nopeammin ja voimakkaammin. Tällä hetkellä pohditaan eh, tätä eh, järjestelmää. Sen on tarkoitus olla aika kevyt, joustava. Eh, kaikilla toimielimillä olisi sitten oma toimintansa, ja tämä olisi budjettineutraalia, ei tällaisesta mekanismista nyt paljon mitään kustannuksia synny. Johtopäätöksenä voin todeta, että asiakirja, joka teillä nyt on edessänne, on nyt menossa ähm, käännettäväksi, jos äh, sallitte. Ja sitten voidaan sopia tarkistuksista ja tietenkin johtopäätöksistä tässä päätöslauselmassa. Kiitoksia. Kiitos James. Erittäin erittäin äh, äh, kattava esitys. Salvador Cariga ja Sidonia ja Ivailo ovat nyt pyytäneet puheenvuoroa. Aloitetaanpa Salvadorista. Ole hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Valitettavasti saimme tämän asiakirjan ihan noin varttitunti sitten, ja minä en ainakaan kykene lukemaan sitä kokonaan ihan sisällön kannalta, jotta voisin todella käydä hedelmällistä mielipiteiden vaihtoa. Mutta mielestäni vaikuttaa mielen, tarpeelliselta, mielenkiintoiselta mietinnöltä James Entiekä. Olemme tukeneet tätä pilottihanketta jo alkuvaiheessa, ja uskoakseni EU ja komissio eivät voi toteuttaa minkäänlaista tulevaisuuspolitiikkaa, jos eivät ota huomioon näitä tendenssejä pitkällä aikavälillä. Näin ollen luemme sen hyvin tarkkaavaisesti, teemme välttämättömät tarkistukset, jos näin on, ja sitten ja toivon, että komission jäsentel, jäsenelty työ olisi, olisi todella pitkäikäistä ja kestävää, koska me todella tarvitsemme tämmöistä suunniteltua politiikkaa. Kiitos ja sitten Sidonia ja Ivailo. Kiitos. Kuuntelin todella tarkkaan tätä esitystä ja olen Salvatorin kanssa yhtä mieltä siitä, että tarvitaan hieman lisää aikaa tämän läpikäymiseen. Tämä on tärkeä asia ja arvokas. Usein me ajattelemme vain hyvin lyhyellä aikavälillä ja tämä on valitettavaa. Jotta saataisiin aikaan syviä muutoksia, tarvitaan pidemmän aikavälin ajattelua ja tällaista suuntausten tutkimusta. Ja pidän tätä teidän työtänne tervetulleena. Hyvin mielenkiintoista on että tämä on yksi niistä harvoista esimerkkeistä pilottihankkeista, siis valmistelevilla toimilla on todella ollut jotakin tulosta, joten tästä täytyy todella ottaa oppia muille hankkeille, jotka eivät välttämättä ole toimineet yhtä hyvin. Minusta tässä luonnoksessa äärimmäisen mielenkiintoista ja tervetullutta on, tämä mahdollinen tietokanta, jota yleisö voisi käyttää. Tämä olisi tärkeää, koska sitä rahoitettaisiin veronmaksajien varoilla ja toivottavasti tämän tuloksista voisi olla paljon hyötyä myös muillekin kuin EUn toimielimissä työskenteleville henkilöille. Joten tällainen tekninen mahdollisuus antaa pääsy julkiselle yleisölle on hyvä, niin että voi esimerkiksi päästä käsiksi tähän tietoon, jota tietokannassa olisi. Tämä luonnos on aivan uunituore. Minulle ja muille emme sitä ole vielä nähneet tämän aikaisemmin. Ja pohdin tässä kohtaan neljä, jossa mainitaan toimijoiden välinen tekemä yhteistyösopimus. Ollaanko sitä edistämässä, mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Koska intuitiivisesti minusta tuntuu, että on vara, että tällaiset hankkeet jäävät toimielinten omaan piiriin, syntyy toimielinten tällainen oma ajatushautomo ja siitä voi olla tietysti hyötyä juuri tässä mukana oleville henkilöille, mutta kuinka paljon tästä sitten olisi hyötyä muille, niin tämä on aika suuri haaste ja tämä pitää tiedostaa. Miten toimielimet aikovat kannustaa sidosryhmiä käyttämään tätä järjestelmää, tulemaan siihen mukaan? ja tuottamaan tuloksia, jotka voidaan taas palauttaa toimielimille. Tämä on asia, jota voitaisiin pohtia. Sitten näistä strategisista suuntausraporteista. Jos kaikki resurssit yhdistetään parhaalla mahdollisella tavalla, niin tästä voi olla todella valtaisaa hyötyä monellakin tapaa. Ja pohdin Miten olet ajatellut edistää ainakin keskustelua, keskustelua parlamentin sisällä tästä kirjasta? miten sitä voitaisiin käyttää hyväksi. Tämäkin on suuri haaste. On hyvä asia, että tähän kiinnitetään parlamentin puheminen huomioon, mutta se ei ymmärtääkseni vielä riitä. Kiitos tekemästäne työstä haluan olla työssä mukana, koska mielestäni siitä on kovastikin hyötyä. Ja, vielen dank. Kiitos. Seuraavaksi Ivailo, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää Jamesia siitä, että hän pyrkii katsomaan kauas tulevaisuuteen, vaikka monet täällä nyt tällä hetkellä ovatkin hyvin lyhytnäköisiä täällä Euroopan unionin toimielimissä. Meidän tulisi tukea pyrkimystä luoda selkeämpiä tulevaisuuden näkymiä. Ja lisäksi koordinoida mm, vähintäänkin nyt näiden neljän toimielimen ponnisteluja. Tiedän, että tämä on vaikea tehtävä, joten jos tämä valmisteleva toimi, joka seuraa pilottihanketta, saa neljä toimielintä puhaltamaan yhteen hiileen, äh, niin tämä on kyllä hyvin hyödyllistä meille. Ehkäpä sitten äh, tältä pohjalta seuraavat äh, keskustelut tulevasta rahoituskehyksestäkin käydään hiukan toisenlaisessa ilmapiirissä kuin nykyiset. Täällä parlamentissakin meidän täytyisi mm, lisätä talon sisäistä panosta tällaiseen tulevaisuustutkimukseen ja sen tulosten analysointiin. Mikä olisi toimielinten sisäisen analyysin lisäarvo verrattuna ulkoisten toimijoiden, ajatushautomojen ja niin edelleen tekemään useinhan nämä myös näiden toimielinten ulkopuolelta tulee erittäin hyviä ajatuksia ja analyysejä. Tämä tietenkin tekee asiasta vieläkin monimutkaisemman, että voitaisiin koordinoida paitsi neljän toimielimen toimet myös katsoa ulkopuolelle. Kiitos. Kiitokset. James, sinä selitit meille mistä tässä on kyse, mutta tuleeko nyt vielä jotain, vielä jotain spontaaneja vastauksia mieleen? Kiitos. Kiitos äh, Salvador huomioistasi. Mm, valittelen, että et saanut asiakirjaa kuin vasta tänä aamuna, mutta tämä on ollut myös kuulemisprosessi toimielinten sisällä ja äh, epävirallisesti olemme jo onnistuneet varmistamaan, että muut toimielimet eivät torppaa näitä meidän tulevia ehdotuksiamme. Tämä on siis ollut prosessi jo tähänkin mennessä. Kun katsotaan ihan tuota menettelytapaa, niin kun ajatellaan talon sisäistä tutkimusta, niin tämän nyt kyseenä olevan prosessin tarkoituksena on juuri ottaa huomioon myös tuo ulkopuolinen maailma. Tässä virkamiehet ovat olleet mukana prosessissa jo tässä vaiheessa, eikä vasta myöhemmässä vaiheessa, jolloin he sitten vaan tuottavat asiakirjoja. Ei vaan nyt he voivat tarjota lisäarvoa tähän ähm, tarjoamalla näkemyksen siitä, miten heidän omat osastonsa voivat tähän työhön osallistua. Tämä on ollut myös kiinnostava prosessi eh, jo näin alkuvaiheessaan näiden neljän toimielimen yhteistyön suhteen. Kaikki ovat valinneet hiukan eri polkuja. Ja me kaikki nyt kysymmekin itse, itseltämme, että miksi, miksi emme aiemmin ole olleet yhteydessä, koska jo nyt tässä vaiheessakin yhteistyömme tuo todellista lisäarvoa. Sitten Sidonian huomiot ja kohta lopetankin äh, siitä, miten saamme tämän mietinnön käsiteltyä AFKon äh, edustajat, äh, kuten Brok ja Tarkovski pyrkivät hekin tekemään työtä jo tulevaisuutta silmällä pitäen. Tässä on koko joukko erilaisia prosesseja ja tähän voivat kaikki kiinnostuneet ehdottomasti osallistua. Asiakirja itsessään sitten äh, julkaisun jälkeen äh, tulee olemaan äh, julkinen ja ehkäpä tämä kansallinen Tiedusteluneuvosto, joka tapaa neljän vuoden välein, voisi olla yksi areena. Tämähän nyt on nelisivuinen asiakirja, keskittyy pikemminkin pidemmän aikavälin suuntauksiin ja siihen, että mistä aiheesta poliittisen maailman tulee keskustella. Eli niin menettelytavan kuin substanssiinkin suhteen mielestäni tämä on aika oikea-aikainen toimi. Kovasti odotan keskusteluja ja tarkistuksia. Ja puheenjohtaja täysistuntokäsittely on kai tarkoitus pitää syyskuussa, joten nyt me keskustelemme asiasta ja voimme tässä kesän mittaan sitä pohdiskella ja puhua siitä sitten ennen kuin lähdetään lomalle. Kiitos. Kiitoksia. Esityslistamme kohta kaksi toista oikeastaan käsittelee ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Esittelijä en kuitenkaan näe paikalla, joten eipä mitään. Mennään sitten suoraan esityslistan kohtaan 13. Senkään esity- esittelijä ei ole paikalla. Hän on AKP matkalla juuri nyt Afrikassa, mutta hän on huolehtinut äh, myös sijaisen nimittämisestä ja on pyytänyt Jens Gajeria kertomaan äh, kannoistaan. Ja noin, ole hyvä Jens. Ja, danke Jutta. Ähm. Kiitos Jutta. Niin. Derek kääntyi puoleeni, koska olemme samassa valiokunnassa jäseninä. Hoidan tämän englanniksi. Ennen kuin tässä nyt lähden tätä saksaksi kääntämään, niin mieluummin Luen tämän englanniksi tässä. On siis kyse alue- ja paikallisviranomaisista ja budjettirajoitusten vaikutuksista EUn rakennerahastojen menojen kannalta jäsenvaltioissa. Ensimmäinen käsittely on käyty talousarviovaliokunnassa 7.5. ilman asiakirjoja. Tämä on oma aloite, regi, mietintö, jonka Erminia Mazzoni EPPstä on laatinut. Derekin lausunto on varsin lyhyt. Se kattaa tärkeimmät kysymykset ja hän vastustaa esimerkiksi makrotaloudellista ehdollisuutta, jota esittelijä ehdottaa ja eräs toista asiaa, josta voi olla meidän kannalta haittaa, ja tämä voi myös esimerkiksi heikentää kunnianhimoisten hankkeiden valitsemista. Hän ei myöskään tue täysin esittelijän kantaa temaattisesta keskittymisestä. Lausunnon kohta kuusi pureutuu tähän. Se, että keskityttäisiin vain harvoihin hankkeisiin on kyllä välttämätöntä, mutta tarvitaan kuitenkin joustavuutta, koska alueella voi olla erilaisia tarpeita. Tätä todella tuen itsekin. Tässä ilmaistaan muun muassa huolenaihe alueen tehtäviin leikkauksiin. Määrärahat pitäisi pitää ainakin nykytasolla. Samoin Derek peräänkuuluttaa EUn ja alueen välistä synergiaa ja korostaa, että alueviranomaiset ovat itsenäisessä vastuussa näiden varojen käytöstä. Derek odottaa tässä kollegoiden kommentteja. Ja määräaika tarkistukselle on 6.6. ja puhuja pyytää anteeksi huonosta käytöstä. Kiitoksia. Eihän äh, tässä nyt mitään anteeksi pyydettävää ole suinkaan. Seuraavaksi Paul Rübich. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on kyllä tärkeää erityisesti näinä aikoina pohtia näitä rakennerahastoja todella huolellisesti, kun hallitusten ja valtioiden päämiehet toteuttavat aika kovan luokan leikkauksia. Siksi meidän täytyy miettiä, että miten näitä rakennerahasto-ohjelmia saamme toteutettua edelleen kunnolla. Intressä juuri itse asiassa kävimme keskustelua tästä ja siitä, että esimerkiksi yrittäjäkoulutus tulevaisuudessa on huomattavasti entistä tärkeämpää. Kun ajatellaan, kuinka paljon meillä työttömiä on, niin esimerkiksi Itävallassa AY-liikkeen kanssa on jo keskusteltu pitkälti siitä, että mitä vaihtoehtoja olisi työllistämiselle. No vaihtoehtona olisi itsensä työllistäminen, yrittäjyys, PK yritysten perustaminen ja tähän tarvitaan koulutusta ja täytyisi katsoa eh, ihan tehokkuuskriteereitä, miten eh, saadaan aikaan eh, hyvä toimiva yritys. Ja minulla olisi yksi kysymys. Kun puhutaan vyön kiristämisestä, sen vaikutuksista, mikä on sitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen tilanne? Onko totta, että maksuja ei voida nyt maksaa koska nämä, näistä lisätalousarvioista ei vielä neuvoston kanssa ole saatu lopullista sopimusta aikaan. Minä ymmärsin komissiolta, että maksut pysäytettiin eilen siksi, että rahoja, raha ei kerta kaikkiaan enää ole käytettävissä. Ja halusin kysyä, että pitääkö paikkaansa, tietääkö joku? Kiitos. Tämä kysymys ö, äh, välitetään äh, eteenpäin sinne komission en ole itse kuullut mitään, mutta kyllä me tiedämme, että ainakin kesäkuun lopun, heinäkuun alun kohdalla tosiasia tulee olemaan se, että komissiolla ei enää rahaa ole. En tiedä, mikä on tilanne nyt tässä ja tänään. Kysytäänpä sitä heiltä. Jos muita kysymyksiä ei ole, niin annan äh, nyt tämän kysymyksen äh, herra Presalle sitten vastattavaksi. Olkaapa hyvä. Thank you, Madam Chair. Um, in terms of constraints. Kiitos. Nyt kun meillä on aika tiukka taloustilanne, niin meillä on äh, kahdenlaisia ongelmia. Ensinnäkin äh, maksusitoumusmäärärahat, jotka on autorisoitu talousarviossa, ja tältä pohjaltahan komissio on tätä yhden 12,2 miljardin lisätalousarviota ehdottanut, ottaakseen todella huomioon sen, että pian meillä on kassa tyhjä ja näin ollen emme enää voi näitä sitoumuksia täyttää, maksuja toteuttaa. Toinen rajoite liittyy sitten siihen, että joka kuukausi komission kirstussa on tietty summa rahaa – ja tämä tulee tietenkin omista varoista. Yleensä lasketaan 1 12 osa per kuukausi pohjalta. Ja voimme pyytää sitten kahta ylimääräistä 12 osaa erityisesti suoran tuen maksamiseen, joka yleensä maksetaan vuoden alussa. Ja tosiasia on nyt se, että tällä hetkellä nämä rajoitteet ovat johtaneet siihen, että komissio on joutunut tiettyjä maksuja kohesiopolitiikassa ja maaseudun kehittämisen suhteen vähän leikkaamaan, koska lailliset velvoitteet, että maksut on maksettava 60 päivän sisällä, toteutetaan vähän siltä pohjalta, että ensimmäinen ensin tullut lasku maksetaan ensin ja ne mm, maksetaan tässä järjestyksessä. Tämä on laillinen velvoite, mutta ei tämä tarkoita sitä, ettemmekö voisi kaikkia laskuja maksaa. Sitten kun meillä on kassassa taas lisää rahaa, voimme maksaa lisää viime vuoden. Viime vuonnakin näin mm, tapahtui ja nyt toukokuussa tilanne on sellainen, että voimme vielä maksut kyllä maksaa ja kesäkuussakin, mutta kesäkuun jälkeen sitten rajoitteita on. Pian tulee sitten tilanne vastaan, että talousarvion autorisoidut maksut eivät välttämättä enää katetta saa, joten tätä varten nämä lisätalousarviot. Kiitoksia. No niin, herra Presa on nyt selittänyt meille että ei komissio ei pysty maksamaan. Ei. Hmm. No, hänellä tähän selitykseen meni vähän pidemmän aikaa kuin minulla, mutta näinhän se nyt oli tiivistettynä. Jens, onko vielä täydennettävää? Ei, hyvä, kaikki selvää. Sitten tämäkin esityslistan kohta on käsitelty. Öö, ulkopolitiikka-esittelijämme Näiske no ei vieläkään ole paikalla. Kohta 20, selonteko tästä edelleen toimivasta työryhmästä, joka käsittelee Euroopan parlamentin talousarviota, mutta minkään näköistä kokousta työryhmä ei ole pitänyt budjettivaliokunnan viime kokouksen ja tämän kokouksen välillä, eli ei ole mitään kerrottavaa, joten toivotan kaikille läsnäolijoille oikein mukavaa lounastaukoa ja kello 15 jatketaan kuulemistilaisuudella.